colleagues, I declare... No niin, hyvät kollegat, avaan kokouksen. Meillä on sähköisiä äänestyksiä tänään tässä alussa. Testataanpa nämä laitteet ensin. Äänestäkää, mitä haluatte. Has, has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Eikö toiminut? Kokeillaan uudestaan. Äänestäkää uudestaan. Testataan vielä. Muutamia jäseniä puuttuu, mutta ehkä he ovat vielä tulossa. Vielä yksi. Aldelta puuttuu yksi jäsen vähintään. Äänestys päättyy. No niin, ensimmäisenä äänestyslistalla kohta yhdeksän. Norbert Noiserin lausunto. Haluaako Norbert sanoa jotakin ennen äänestystä? Ei. Hyvä. Eli aletaan äänestää. Tarkistuksia ei ole. Äänestetään tästä lausuntoluonnoksesta. Niin, oliko tämä nimenhuutoäänestys? Niin, ei tuossa listassa sanottu mitään. Eli nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdeksäntoista puolesta, yksi vastaan ja nolla tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut. Toinen on samoin Norbert Noiserin lausuntoluonnos. Tähän tuli 25 tarkistusta ja kaikista erillinen äänestys. Tarkistus 7. Kättä nostamalla vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylä, hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 16. Tarkistetaan 15 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistetaan ja päättyy. Kyllä. Ei vaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan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 ja sitten johdantosan kappaleet, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan, hylätty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Ja sitten seuraava äänestys on Linda McCavenin mietintö. EUn ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano. Siellä on ja tarkistuksia. Aloitetaan äänestys. Eli 12.13 vedetty pois, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 on vedetty pois. Sitten suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tässä tilanteessa 16 raukeaa. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 raukeaa. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan se. Äänestys alkaa. Ei taida toimia. Tämä äänestyskone ei toimi. Toin kontra, ei. Äänestän vastaan. Okei. Okay. Selvä. Äänestys päättyy. Eli hän vastusti. Eli silloin se on hylätty. Hylätty. Voitko ehkä pää vaihtaa toiselle paikalle? Aha, hän teki sen jo hyvä. 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 26 on vedetty pois. 27 äänestetään siitä, koska 25 hylättiin puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Hylätty. Tyhjää. Hylätty. 33, 34 vedetty pois, 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 37 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 38 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan selvä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loput onkin vedetty pois. Sitten loppuäänestys sähköisesti äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestetään tuosta suullisesta kysymysluonnoksesta komissiolle. Siihen ei ole tarkistuksia. Siihen tulee siis sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Frunchulican lausuntoluonnos. Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta. Haluaako Frunchulitsa sanoa esittelijänä tai valmistelijana jotain? Frunchulitsa. Okei, okay, sovi. Ei kiitos, ei kiitos. Compromise one. No niin, kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nuo raukeavat. Kahdeksan on seuraava puolesta vastaan Pahoittelut. Niin, kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Siinä tapauksessa pitää äänestää tarkistuksesta 5 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Yksi puuttuu. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi tarkistus 2a puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan varmuuden vuoksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli silloin äänestetään myös tarkistuksesta yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Äänestys kiinni hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. 13. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 15. Joku ei äänestä. Yksi puuttuu. Kaksi puuttuu. Äänestys päättyy. Hylätty. So you want to take it again? now. Otetaanko uudestaan? Ilmeisesti ei. Okei. Okay. Let's be generous and vote again. No, ollaan tässä nyt. Antelijoita äänestetään uudestaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ah, il me semble... Puheenjohtaja, minusta tuntuu siltä, että kompromissi kolme on hyväksytty, eikä vain? Rejeté? Ai, hylättykö? Aha. Yeah, yeah. So now we are in, uh, was it 16? Oltiin kohdassa 16, eli tarkistetaan se 16. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta vastaan. Käsiä ylös 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 18. No 17 tarkistetaan se. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 19. Äänestys päättyy hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kompromissitarkistus 4. Äänestys päättyy hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 23 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Onpa vaikeaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kolme seuraavaa raukeavat. 28 puolesta. Ei vaan kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. No tarkistetaan se ensimmäinen osa. 28. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus. Jaha, tarkistetaan. Toinen osa 28. Äänestys päättyy. Hylätty. 29. Ei vaan kompromissitarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi. No ja, ja. Compromise seven, yes. You are very nice to help me. Kiitoksia avusta. Kompromistarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten mennään 37 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 46. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja se on hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koko paperista muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Ja siihen loppuvat äänestykset. Kiitoksia kaikki. Jatketaan sitten eteenpäin. Esityslistalla on kohta 14. Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen, maakaappaus mukaan lukien. Poistukaa hiljaisesti. Kokous jatkuu. Meillä on edessämme keskustelu alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaamisesta, maakaappaus mukaan lukien. Tämä aihe on meille jo tuttu ja hyvin tärkeä tälle valiokunnalle. Afet ja Roy ovat tässä vastuuvaliokuntina. Roy äänestää Francisco Assisin mietintöluonnoksesta 23. tai 24.4. Meillä on tässä valmistelijana Maria Hoibuh Maria, ole hyvä, voit esitellä tämän lausuntoluonnoksen. Poistukaa hiljaisesti. Olkaa hyvät. Maria, ole hyvä. Äh, herzlichen Dank. Äh, lassen Sie mich mal... Kiitokset. Voisin aloittaa tästä, että 17. tammikuuta Euroopan unionin piti Keniassa hätätilanteessa keskeyttää kehitysprojekti. Sillä ihminen, joka Ihminen, joka ei halunnut poistua maasta, ammuttiin päivää aikaisemmin. Ja postilaitoksen työntekijät ampuivat tätä Sengva kansanedustajaa ja, ja toinen haavoittui vakavasti. Tämän tarkoituksena oli tyhjentää alue Länsi-Kenian alueella, sillä juuri tällä metsäalueella oli EUn kehitysprojekti myöskin menossa. Ja tässä Kotsvatel-ohjelmassa oli tarkoitus katsoa pohjavettä ja ilmastonmuutosta, ja se oli 2016 aloitettu projekti. Ja kansalaisjärjestöt toteavat, että tämän EU-projektin takia juuri johtui, johtui se, että tehtiin ihmisoikeusrikkomuksia siellä ja ihmisiä poistettiin sieltä alueelta. Ja lopuksi tämä tappaminen johtui myös siitä. Minä en tunne tämän ohjelman kaikkia yksityiskohtia, mutta että voisin tässä sanoa sen tarkemmin kertoa, mutta anna vain tässä nyt esimerkkinä tämän, että tämän, tämä on tämä meidän lausuntomme sisältö myöskin, että puhumme tänään. Ja tämä on tärkeä ihmisoikeuskomitean aloite. Alkuperäiskansojen oikeuksia loukataan usein ja hyvin harvoin he saavat oikeutta näissä asioissa. Usein on kyseessä maahan, maahan pääsy ja oikeudet käyttää maata. Ja tämä on myöskin meidän oma-aloitteisen mietinnön ja lausunnon tarkoitusperä katsoa tätä asiaa. Miksi maan käytön osalta tulee paljon ongelmia? No, yksinkertaisesti todettuna voidaan vain sanoa, että se on aika yksinkertainen asia. Alkuperäiskansoja on ollut paljon kauemmin kuin meidän viralliset vaateemme maahan liittyen. Ja monilla alueilla, kuten Keniassakin, ihmiset alkuperäiskansojen osalta käyttävät maata käytännössä, mutta eivät virallisesti omista sitä. Ja kun muut kiinnostuvat tästä maasta sitten, sitten syntyy konflikteja. Nämä muut toimijat yleensä yrityksiä, jotka etsivät raaka-aineita, vettä tai rakennusmaata. Hallituksen tehtävänä pitäisi olla näitä alkuperäiskansoja ja heidän oikeuksiaan suojella. Tai heidän pitäisi taata, että toiminta maan osalta tapahtuu järjestelmällisesti ja rauhallisesti ja alkuperäiskansojen hyväksynnän puitteissa. Ja missä sitten kehityspolitiikka tulee mukaan tähän? No ensinnäkin, kehitysyhteistyön pohjalta EUn hallitukset voivat kumppanimaissa tukea niitä että he täyttävät velvoitteensa ja tuke, suojelevat alkuperäiskansoja. Ikävä kyllä, kaikki kumppanimaat eivät ole vielä panneet täytäntöön näitä periaatteita. Toiseksi, ikävä kyllä, Kenian tapaus ei ole mikään yksittäinen tapaus. Erityisesti kehitysyhteistyöprojekteissa tällä alueella on tunnettu ongelmia, ja EU pitää taata, että omissa projekteissaan ei tule ihmisoikeusloukkauksia esille. Ja ilmeisesti pitää myöskin tarkemmin tarkastella tätä ja tehdä tiukempia sääntöjä tähän liittyen. Ja kolmanneksi investoinnit. Täällä EPssä me olemme muutama kuukausi sitten hyväksyneet ulkoisen investointisuunnitelman. Ja tässäkin on kyseessä, että pitää olla tiukat säännöt investoijille ei pelkästään maatalouden osalla, mutta myöskin äh, raaka-aineessa, öljyssä, kaasussa. Siinä pitää myös alkuperäiskansojen oikeudet ottaa huomioon. Ja kaikki nämä asiat olen ottanut myöskin huomioon omassa lausunnossani lyhyesti, jotta voidaan tehdä konkreettisia ehdotuksia. Haluan itsekin tehdä tähän vielä tarkistuksia siihen, kuinka ihmisoikeus projektipohjainen lähestymistapa voidaan operatiivisesti ottaa huomioon. Ja sitten myös siihen, kuinka alkuperäiskansojen oikeudet ottaa paremmin huomioon tasa-arvossa ja köyhyydessäkin myöskin, koska aika usein nämä alkuperäiskansat ovat myöskin syrjittyjä. Toivottavasti te tulette kommenteillanne myöskin rikastuttua minun lausuntoani. Ja nyt odotan tässä myöskin mielellä niin sitten varjoesittelijöiden kommentteja tähän. Okei, okay, thank you Maria. Kiitos Maria. Ja ensimmäinen varjoesittelijä listallani on edustaja Wieland. Onko hän paikalla? No, Kiitoksia puheenjohtaja. vain lyhyesti nyt kommentoida kollega Holpuukin työtä. Haluan kiittää häntä työstä, ehdotuksestaan myöskin kollega Asisia. Muutamat ehdotuksemme liittyvät kielellisiin asioihin. Ehkä olisi järkevää tässäkin aiheessa etsiä laajaa kompromissia, mutta uskomme, että se mitä lopputuloksena tässä tulee, sen pitäisi keskittyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat lainsäädännöllisesti täyttöönpanemissa EPP tukee YK-sopimusta, jota tällä hetkellä työstetään, joka pyrkii siihen, että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia. Uskon, että tämä on pohja sellaisen lausunnon, jota voidaan hyvin laajasti tukea täällä. Okei. Okay, uh... Äh. Kiitos. Seuraava puhuja on Maria Noiho. Lola Sanchez. Ivon Lola Sanchez, ole hyvä. Gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Riokataman Guatemalan Bernal kall alkuperäisjohtaja, on vangittu johtuen siitä, että hän on vastustanut vesivoimalla rakentamista. Se on kuivattanut joen, josta riippuvat monet ihmiset. Hän syyttää koko joen varastamista. Cobra-yritys on ACSn tytäryhtiö, joka on espanjalaisessa omistuksessa. Siellä on, siellä on myös öljyyhtiö, joka vaikuttaa neljän kan, alkuperäiskansan elinolosuhteisiin kymmeniä porauslaitoksia, kaasuputkia, sähkötorneja ja muuta. Tämä on varmaan ympäristö- ja sosiaalinen kriisi. Repsol ja BBVA, espanjalaiset yritykset ovat tässä myös mukana. Sitten Hondurasissa Berta Caceressa, alkuperäisjohtaja, ympäristöpuolustaja, murhattiin johtuen hänen taistelustaan hanketta vastaan, jossa oli hollantilainenkin yritys mukana ja FinFan suomalainen säätiö, joka, joka muka keskittyy kehitykseen. Nämä ovat vain joitakin e-, er-, esimerkkejä. Ei tapahdu ainoastaan luonnonvarojen ryöstämistä ja maankauppauksia ja veden mm, käytön e-, estämistä. Tämä johtuu jopa murhiin niiden kohdalla, jotka vaativat oikeutta on totta, että on olemassa mekanismeja, kuten ILOn yleissopimus 169, eh, mutta nämä eivät vielä riitä suojelemaan näitä ihmisiä. Tarvitaan vapaita, hyvin tietoon perustuneita päätöksiä. Kuitenkin pyrimme kiillottamaan omaa kuvaamme ja vaadimme ihmisoikeuslausekkeita liittyisiin sopimuksiin. Niissä sanotaan, että jos ihmisoikeuksia rikotaan, niin sopimusta ei enää no, toteuteta. Jos tätä noudatettaisiin, niin meillä olisi aika vähän kauppasopimuksia voimassa, joten niiden ei pidä siis olla sitovia. Ne ovat pelkkää meikkiä tässä meidän oman tuntomme rauhoittelemiseksi Samaan aikaan kun täällä puhumme, tuhannet ihmiset ja sadat kansat kärsivät omien elinmahdollisuuksiensa ryö, ryöstämisestä markkinoiden nimessä ja, ja kehityksenkin nimessä tehdään todella peruuttamattomia vahinkoa. Siellä kuitenkin sitten niin liikutaan karvattikaulassa henkivartijoiden ryhmänä. Meillä on täällä unioni, jonka piti välttää sop, sotia, mutta ei välittää myös demokraattisia arvoja ja ihmisoikeuksia. Näillä voitaisiin välttää konflikteja ja ihmisten aiheuttamia riitoja. Nämä arvot eivät kuitenkaan ole sitovia kulkukaupassa, ne ovat pelkkää paperia. Ja mustalta paperilla olemme tietoisia siitä, että Eurooppa yksin ei, ei vaikka haluaisikin voisi tehdä loppua näistä kaikista väärinkäytöksistä, koska on, täällä on paljon kansainvälisiä tekijöitä mukana, emmekä aina ole osapuolien Siksi tarvitaan kansainvälinen mekanismi YK on piirissä. On tehtävä sitovia sopimuksia, joiden kautta nämä kansat voisivat lopultakin saada oikeutta ja, ja vahingon korvauksia, joihin heillä on oikeus. Olemme hyvin epäjohdonmukaisia kun nämä lausekkeet eivät ole sitovia. Tämä on myös demokraattisen arvojen väärintämistä. Ne ovat kuitenkin EUn peruspilari. Olen kriittinen, mutta hyvin optimistia kyllä meillä on vielä mahdollisuuksia kääntää kurssia. Olen vakuuttunut myös siitä, että voidaan kyllä käydä hyvääkin kauppaa tuhoamatta ihmisten elinmahdollisuuksia ja ryöstämättä elinkeinoja. Tarvitaan poliittista tahtoa, on tehtävä loppu huonoista käytänneistä, käytänteistä ja huonoista yrityksistä. On myös tärkeää vahtia, että johtajilla on rikostausta. Esittelijä Maria Hoibuff nauttii tuestamme niin, että hän voi laatia asiakirjan, jonka kautta tähän puututaan. Kiitoksia. Okay. <clears throat> Thank you, Lola. Kiitos Lola. Ja vielä yksi varjoesittelijä on paikalla. Ignazio Corao, ole hyvä. Grazie Presidente, in realtà... <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Niin alun perin ollut tässä alunperäisessä AFETin mietinnössä kyllä mukana, joka annettiin kollega Assisille siellä. Uskon, että tässä on kyseessä aihe, joka on tärkeä. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä Lola täällä totesi. Että YK-toiminta on vielä tarpeeksi voimakasta. Ei tar- tarvitaan selkeitä seuraamuksia näille kansainvälisille yrityksille, jotka tekevät rikkomuksia. Alkuperäisessä ehdotuksessa me ajattelimme tuota mukaan kaikki tällaiset kansainväliset yhteistyöpolitiikat, joilla pyritään tukemaan näitä alkuperäiskansoja. Ja katsotaan, että myöskin kansainvälisessä yhteisössä pitäisi puuttua näihin. Pitää taata sellainen ennaltaehkäisevä oikeus, ettei, ettei synny mitään väärinkäytöksiä ja olemme ehdottaneet, että eurooppalaiset kumppanit antavat myöskin tietoja näitä, näihin vaikka kaivosyrityksiin liittyen, jotka ovat alueella, jossa on kehitysyhteistyötä. Että voitaisiin löytää vaikka jotain vaihtoehtoisia järjestelmillä voidaan tukea kehitystä siellä. Tämä lausunto on hyvä lähtökohta että voidaan tämän tehdä konkreettisia toimia, että voidaan näin alkuperäiskansojen oikeuksia suojella, joita heillä kuitenkin on. Ja tässä kahdenkeskisten sopimuksessa emme pystyneet suojelemaan alkuperäiskansojen oikeuksia tarpeeksi. Meidän pitää luoda pakottavia toimenpiteitä yrityksille, jotka loukkaavat siis ihmisoikeuksia Tämä on asia, jonka tuen juuri tässä erotuksessa. Meidän pitäisi luoda täällä julkinen luettelo näistä monikansallisista yrityksistä, jotka ovat mukana tällaisessa toiminnassa. Ja pitäisi taata alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja liittyen näihin yrityksiin, jotka toimivat näissä maissa – katsoa niitä yrityksiä, jotka ovat loukanneet alkuperäiskansojen oikeuksia, ja näihin pitää puuttua tarkemmin. Kiitoksia. Kiitos Ignacio. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Ole hyvä ja esittele itsesi samalla. Uh, grüß Gott, mein Name ist Maria Neuchel. Maria Neuchel, hyvää päivää. Ikävä kyllä tulin vähän myöhässä tänne näin, myöhässä tähän varjoesittelijäksi, jotta ottaa yhden asian esille joka minulle on tärkeää. Että meidän kulutuskäyttäytymisessämme on myöskin jo vastuu ja sitten tuonti, asioissa meillä on myöskin jo vastuumme. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän toimintamme, sillä on vaikutusta myös siihen, miten toimitaan alkuperäiskansojen kanssa jos tässä ei tarvitse pelkästään puhua huono, pahaa EUsta, vaan että me pitää ottaa eri politiikan aloilla vastuu kantaaksemme. Kyseessä ei ole pelkästään maa, vaan myöskin kalastusoikeukset, metsäoikeudet ja sitä, että voidaan käyttää maata hyväkseen oikealla tavalla. Joten olisi hyvä, että esittelijä, vaikka nyt en kuullut aikaisemmin puheenjohtaja sanoi, että me ottaisimme tässä esille EUn erityisen vastuun viennin, tuonnin, talouspolitiikan, kauppapolitiikan, maa- ja metsätalouspolitiikan puitteissa, koska eivät asiat tapahdu noin vain, vaan asioita tehdään ja myöskin näitä ihmisiä jartaan pois alueeltaan ja meidän pitää ottaa tästä oma vastuumme. Kiitoksia. Okei, okay, thank you. Actually you are the... Hyvä, kiitoksia. Niin, sinähän olitkin SJDn varjoesittelijä. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Sitten kysyn, onko komissiosta tai hallinnosta joku, joka haluaa käyttää puheenvuoron. Please introduce yourself. Ja esitteletkö itsesi? Thank you, Chair. My... Kiitos. Again, and I'm from the European... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen ulkosuhdehallinnosta ihmisoikeus osastolta. Aiemmassa, aiemmin meillä oli mahdollisuus kommentoida tätä tärkeää mietintöluonnosta, joten en nyt sitten mene kovin pitkälle yksityiskohtiin. Mainitsen vain sen, että me olemme tehostaneet tukeamme alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien puolustajille ja muille ihmisoikeuksien puolustajille – jotka tekevät maa-asioiden ja ilmastonmuutoksen kanssa töitä. Ja haluaisin kiinnittää huomion myös neuvoston päätelmiin toukokuulta vuonna 2017. Siellä nostetaan esiin myös alkuperäiskansoja vastaan tehdyt rikkomukset ja loukkaukset liittyen maahan resurssina syrjinnän ja epätasa-arvoisuuden lisäksi. Ja neuvosto panee merkille myös sen, että EUn oikeusperustainen lähestymistapa on tärkein keino, joka meillä on alkuperäiskansojen oikeuksien parantamiseksi ja toteuttamiseksi osana 2030-agendaa ja erityishuomiota tulisi kiinnittää naisiin, vammaisiin, lapsiin ja nuori, nuoriin. Ja ja niihin ihmisiin, jotka joutuvat pakenemaan konfliktia. Ja myös konfliktin estämiseen ja ratkaisemiseen tulee panostaa. Neuvosto muistuttaa päätelmissään myös omista sitoumuksistaan osana YK ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksien kanssa tehtävää työtä, mitä tulee yrityksiin, jotka toimivat näissä maissa. Ja tekin mainitsitte tämän tärkeän periaatteen. Neuvosto korosti tukeaan tälle periaatteelle ja totesi, että dialogi ja konsultaatiot alkuperäiskansojen kanssa ovat tärkeitä kaikessa eu toiminnassa, mukaan lukien EUn rahoittamissa ohjelmissa ja kaikissa tukitoimissa, jotta voidaan varmistaa, että alkuperäiskansat pääsevät työhön täysimääräisesti mukaan ja voivat kehittää yhteisöjään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Jo vuonna 2013 tuo parempi säätely, paremman säätelyn ohjenuorat mainitsivat, että perusoikeudet täytyy ottaa huomioon, kun mietitään, minkälaisia vaikutuksia EUn toimilla on. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tämä asia tulee ottaa huomioon myös EUn kauppapolitiikassa ja olemme kehittäneet ohjesääntöjä myös tuohon kontekstiin ja niissä viitataan myös alkuperäiskansojen oikeuksiin. odotamme tätä valmistuvaa mietintöä suurella mielenkiinnolla. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako komissiosta joku käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Vai oliko joku? Please introduce yourself. Okay. Esitelkää itsenne. Mm, merci. okay, hyvää mm, päivää ja kiitoksia puheenvuorossa. On Seli Kuvera ja työskentelen äh, DEFCO-osastolla ihmisoikeuksien puolella ja vastaan alkuperäiskansojen oikeuksista. Halusin kiittää täällä parlamentin jäseniä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroja ja kertoneet näistä tilanteista, joista valitettavasti tiedämme vähän liiankin hyvin DEFKossa, erityisesti omassa yksikössämme, koska siellä hallinnoimme tätä ihmisoikeuspuolustusmekanismia. Valitettavasti yhä useammin nämä ihmisoikeuspuolustajat, jotka murhataan, puolustavat ympäristöä ja maakaappa, estävät maakaappauksia ja nämä alkuperäisjohtajia, jotka tietenkin ähm, myös ähm, puolustavat äh, luonnonvaroja, jotka kiinnostavat yrityksiä. Olemme tehneet äh, erityisen ehdotuksen tänä vuonna. Olemme nyt arvioimassa ehdotuksia. Se 5, 5 miljoonaa on varattu budjettikohdassa tämän tyyppisiin hankkeisiin. Minä edustan komissiossa DEFCOa, mutta tämä asia menee kyllä paljon meidän valtuuksiemme yli, koska tähän liittyy myös muut pääosastot, joilla on mm, omaa politiikkaa, joka vaikuttaa valtavasti siihen, mitä ulkopuolella tapahtuu. Erityisesti investointipolitiikka, yrityspolitiikka, ihmisoikeudet, maatalous, kaikki nämä liittyvät tähän ja ne on mainittu. Tämä on meille todellinen haaste kun pyrimme saamaan kaikki kasaan ja samaan aikaan sekä sisäisesti että ulkoisesti johdonmukaisen ratkaisun. Paras esimerkki, kun ajatellaan tätä johdonmukaisuutta ajalta, jonka olen ollut näiden kanssa, tässä on Flegt ja VPE, näihin liittyy sisäinen puun tuontiin liittyvä sääntely, asetus, tässä sisäinen ja ulkoinen puolet kulkevat käsi kädessä. Meillä tällainen oikeuksiin perustuva lähestymistapa sitä on vaikea toteuttaa, koska se vaatisi ähm, täydellistä asennemuutosta äh, hankkeiden toteuttajana. Meillä on varmastikin kyllä hankkeita, jotka ovat äh, riskialttiita. Kenian osalta meillä on siellä tämä yhteisöhanke, Water Tower, ympäristöhanke, valtuusto keskeytti 17. tammikuuta rahoituksen, kaiken rahoituksen kenialaisten viranomaisten kanssa johtuen viimeisistä verilöylystä 12. tammikuuta. Mutta tämä on meidän ainoa aseemme. tehdä työtä kehitysyhteistyöstä ja minun tietääkseni eh, todellakaan en ole vielä löytänyt sellaista mekanismia, jonka kautta voitaisiin esittää valituksia koskien eurooppalaisia investointeja tai kehitysyhteistyöhankkeita, eikä myöskään ole mitään kompensaatiomekanismia, jolla voitaisiin hakea oikeutta. Tämä on todella tasapainoinen mietintö. Luin tämän suurella mielenkiinnolla. Minusta se on erittäin kiinnostavaa ja todella haluaisin onnitella henkilöitä, jotka ovat siihen osallistuneet. Kiitoksia. Okay, thank you. Hyvä, kiitoksia. Haluaako Maria Hoibu sanoa vielä lopuksi jotain? Ole hyvä. Ja, äh, ja kiitokset. Kiitokset näistä monista esimerkkeistä myös, joita täällä mainittiin. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää tämä mietintö ja lausunto ovat. Kiitokset myöskin komissiolle. Jos he itse ovat huomanneet, ettei meillä ole mitään valitusmekanismia käytössä, niin tämähän osoittaa selvästi, kuinka tärkeää olisi tällaisen työstäminen, ja tällainen pitää löytää. Eihän voi olla niin, että kärsimään joutuneet ihmiset, ovatko ne sitten alkuperäiskansaedustajia, naisia ja lapsia tai mikä tahansa syrjitty ryhmä ovatkin sitten, ettei heillä ole mitään paikkaa, minkä puoleen voivat kääntyä, kun tällaisen tilanteeseen joutuvat. Ehkä tämä tuli minulle taas selväksi, että kuinka tärkeää on, että toimimme tässä yhteydessä. Ja toivon, toivon todellakin, ettei tässä nyt järvä pelkästään mietintöön ja lausuntoon tämä toiminta, vaan että tämä todellakin seuraisi tämän jälkeen, että luotaisiin valitusmekanismi, että voisimme todellakin miettiä sitä, mitä voimme käytännössä tehdä ja mitä voimme tehdä myöskin lainsäädännöllisesti. Tässä kiitokset minun puolestani. Totta kai me odotamme näitä ehdotuksia vielä. Herra Viiland halusi, että käytetään laaja kompromissi, kyllä, etsi myös hyvää kompromissia tähän ja odotan innolla teidän tarkistuksianne ja neuvotteluja. Maria. Hyvä. Kiitos Maria ja kiitos kaikille panoksesta keskusteluun. Tarkistusten jättämisen määräaika on ensi viikon tiistai kello 17. Ja äänestys tästä lausuntoluonnoksesta on 20. maaliskuuta siirrytään eteenpäin esityslistalla. Seuraava kohta on 15. Kongon demokraattisen tasavallan humanitaarinen tilanne. Ja meillä on tästä keskustelu Andrulla Kaminaran kanssa. Hän on komissiosta Afrikan, Aasian, Latinalaisen Amerikan, Karibian ja Tyynemeren alueen osaston johtaja. So I'm going to make a short introduction. Sanon tässä muutaman alkusanan, kun vieraamme asettautuu tässä istumaan. Eli esityslistalla eteenpäin 15. Kongon demokraattisen tasavallan humanitaarinen tilanne. Demo, Kongon demokraattisen tasavallan tilanne on ollut huolestuttava jo vuosia. Ja sota on siellä ja lähialueilla tappanut miljoonia ihmisiä ja viime vuosi oli eräs kaikkein väkivaltaisimmista Mies muistiin Tämä johtuu osittain epävakaasta poliittisesta ympäristöstä ja sen vuoksi väkivalta on lisääntynyt erityisesti pohjoisessa, pohjoisen ja eteläisen kivun ja Tanjanjikan alueilla ja samoin Kasain alueella. Ja sen vuoksi Kongon demokraattisessa tasavallassa on 4,3 miljoonaa maan sisäistä pakolaista. Kongon demokraattisen tasavallan humanitaarinen suunnitelma vaatii rahoitusta 1,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria, jolla voidaan auttaa 13 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat humanitaarista suojelua ja apua. YK on julistanut Kongon tilanteen kolmostason hätätilaksi se on kaikkein korkein taso ja tämä julistus tehtiin viime lokakuussa ja siitä huolimatta tämä on kaikkein vähiten rahoitettu kolmostason hätätila maailmassa. Nyt meille vieraamme kertoo tästä tilanteesta lisää. Annan puheenvuoron Rova Kaminaralle, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtajaan. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta olla täällä ja käydä keskustelua kanssanne DRCstä, Kongon demokraattisesta tasavallasta. Puhun kolmesta asiasta ensinnäkin siitä, mitä näin viime matkallani siellä ja mikä, miten humanitaarinen tilanne kehittyy kentälle ja toiselta, mikä on nykytilanne, kun ajatellaan, miten tilanteeseen vastataan. Ja kolmanneksi haluaisin kertoa tulevasta konferenssista joka on YK järjestämä Kongon demokraattisesta tasavallassa ja koskee lahjoituksia. Humanitaarinen tilanne ensin kentällä. Haluaisin lukea täältä siteerauksen paikallisen kansalaisjärjestön johtajalta Intiasta. Ja tämän, tämän voin allekirjoittaa itsekin. 2017 oli paha vuosi kongolaisille. 2018 tulee olemaan vielä pahempi. Sen perusteella, mitä itse näin, niin todella allekirjoitan tämän lausunnon valitettavasti. Te kuulitte jo joitakin lukuja. Analysoin niitä vielä vähän tarkemmin 13 miljoonaa ihmistä tarvitsee apua, 7,7 miljoonaa elintarvikkeiden kautta epävarma, melkein 2 miljoonaa lasta vakavasti aliravittuina yli neljä miljoonaa ihmistä on siirtynyt sisäisesti. tämän su- Afrikan suurin sisäisesti siirtyneiden henkilöiden tapa- ta- tapahtuma. Puoli miljoonaa kongolaista on myös naapurimaissa. Etelä-Sudan, Burundi ja Ruanda ja muissakin maissa heitä on mikäli ihmiset pakka, pakkeja, pakenevat Etelä-Sudanin kaltaisiin maihin tai näihin muihin, ne niin voitte kyllä ymmärtää, kuinka vakava tilanne on. Se on todella vakava humanitaarinen kriisi myös näissä maissa nimittäin päällä. Epidemian kriisi on suuri. Siellä oli koleraa, epidemioita Kinsasassa, 2017 vuoden alussa 55 000 koleratapausta todettiin. Olemme komissiossa pyrkineet auttamaan tilannetta koleran osalta eilen. Todettiin, että ne kongolaiset, jotka ovat menossa Ugandaan, niin heilläkin on ollut kouluherratapauksia. Eli ihmiset siis siirtyvät toisiin maihin ja vievät mukanaan näitä ongelmia Ugandan ja muihin maihin myöskin tietenkin. Suojatarpeet ovat suoraan ainakin 120 asestettua ryhmää toimii maassa. Tämä on todella ongelma, koska kentällä on konflikti, mutta tilanne on myös hyvin monitahoinen humanitaarisen avun kannalta. Hyvin usein meidän pitäisi tietää, ketä kentällä on, kuka valvoo tiettyä, kuka on, kenellä on ohjat käsissään, niin että saamme pääsyn alueille, mutta kun aseellistettyjä ryhmiä on niin paljon ja tilanne kehittyy nopeasti, humanitaarisen, humanitaarisen alan työntekijät ovat todella vaikeassa tilanteessa. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, kuinka valtavasta maasta on kysymys. Se on Länsi-Euroopan kokoinen, siellä on kahdeksan Afrikan maata naapurina. Se, mitä tapahtuu Kongon tasa, demokraattisesta tasavallasta, tasavallassa, vaikuttaa koko, äh, koko Afrikan vakauteen. Tätä ei pidä unohtaa. En tiedä, kuinka paljon auka, aikaa meillä on voisin vielä kuvailla tilannetta kentällä tarkemmin, mikäli aikaa on. Voin palata siihen, mikäli esitätte sitä kysymyksiä. Vierailuni aikana näin kumppaneita, viranomaisia, Kinsassa hankekumppania ja käytin paljon aikaa myös kasaissa. Yhteenvetona kaikki ainesosat ovat kasassa humanitaarista katastrofia varten. Komissio on ollut hyvin huolestunut humanitaarisesta tilanteesta tässä maassa. Kuten jo totesin, jos nyt kristallipalloa katsotaan tämän vuoden osalta, niin luulenpa, että tilanne tuskin paljon paranee. Sitten muutama asia Kasaista. Kasai on alue, jolla itse vierailin ja olin siellä eniten aikaa on aika kiinnostavaa, että kyseessä ei ollut humanitaarinen kriisi 2016 vielä. Kun puhutaan Pohjois-Kivusta, niin kaksi vuotta sitten siellä oli jo kriisi päällä ja oli ollut jo jonkin aikaa kasaissa. Näin ei ollut silloin, mutta nyt, nyt näin on. 1,5 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan – Noin puolet heistä ovat palanneet tai yrittäneet palata koteihinsa. Mutta he ovat menettäneet kylväajat ja menettäneet rakennukset. Niitä on poltettu ja tuhottu. Olemme panneet merkille, että humanitaarisen avun kautta ei voida puuttua kaikkiin tarpeisiin, että maassa on. Koko humanitaarinen yhteisö tekee parhaansa, mutta siellä nyt yhdistyy poliittinen kriisi, alikehittyneisyyskriisi ja humanitaarinen kriisi kaikki yhdessä kasassa. Kaikkien äh, eri osapuolta pitäisi päästä, äh, kaikki osat pitäisi saada paikalleen pääosaston kanssa olemme tehneet työtä niin, että kaikki varat, mitä vain on olemassa, niitä käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti. Sektori, johon on kiinnitetty paljon huomiota ja jossa on, on paljon tarpeita, koskee terveyden hoitoon. Kasassa kävin sairaalassa, joka oli ainoa sairaala, jolla oli kirurgi käytössään 200 kilometrin säteellä. Siellä on yksi kirurgi alueella, jonka läpi 200 kilometriä keskushallinto aikaisemmin myönsi pientä tukea, mutta sitä ei enää tule. Tietenkään sairaaloita ei voida pyörittää ilman ilman vakaata rahoitusta. Vierailusta vielä kohta menin seuraavaan kohtaan. Vuoden 2017 loppua kohti indikaattorit osoittivat, että jonkinlaista vakautumista ja oli tapahtunut ja ihmiset olisivat vähemmän lähteneet kodeistaan. Olin kuitenkin paikalla tammikuussa ja tammikuun alkuviikkoina konfliktista johtuneet pakeniset vain lisääntyivät. Puhuin sairaalassa ihmisten kanssa ja siellä kerrottiin, että haavoittuneita on yhä paljon enemmän kuin aikaisemmin. Eli jos jonkinlainen, jonkinlainen pieni rauhoittumisen hetki oli nähtävissä viime vuoden lopulla, niin nyt, nyt tilanne taas nopeasti heikentymässä. Marraskuussa neuvosto antoi päättelmiä koskien DRCT todettiin kollektiivisesti, että YK on rakenteiden ja koordinaation on, on lisäännyttävä ja paremmin puututtava tilanteeseen. Voin sanoa, että Tuon jälkeen on toki parannusta tapahtunut. Siellä on nyt YK pääsihteerin edustakin Bulldog. Paikalla hän on humanitaarisen avun varakoordinaattori, joka aloitti toimensa tammikuussa. YK-järjestelmän kautta pyritään kyllä tehostamaan toimintaa kentällä. Kuten jo puheenjohtajalta kuulitte, siellä oli tason kriisi. Kriisistä ilmoitettu Kongon demokraattisessa tasavallassa maailmassa on tällä hetkellä vain neljä tällaista tapausta, jossa on kolmannen tason humanitaarinen kriisi menossa. Se on kaikkein korkeimman tasoinen humanitaarinen kriisi, josta ilmoitetaan. 20. huhtikuuta tämä kausi päättyy. Ilmoitus ei koskenut koko Kongon demokratista tasavalta, vaan kolme aluetta, Etelä-Kiivua, Tanganyika ja Kasaita, jossa kävin muitakaan alueita ei pitäisi unohtaa, kuten Pohjois-Kivu, jotkut, joidenkin indikaattoreiden mukaan tilanne on paljon, paljon pahempi, mutta kun kyseessä on pitkään jatkunut kriisi, niin ajateltiin, että tämän on jo sitten humanitaarisen avun kattomme nyt keskitytään enemmän hiljattain kehittyneisiin kriiseihin. On myös huolta siitä, että Monusko, joka on YK on rauhanturva tiimi siellä, että siellä saattaisi olla rahoituspuutteita ja että kentällä läsnäolo saattaisi heiketä neuvoston päättelmien ja omien kokemuksien mukaan voin todeta, että tällä olisi hyvin kielteisiä vaikutuksia kentällä. Sillä on joka tapauksessa alle sata henkilöä monuskosta kasaista. Se on kuitenkin noin Ranskan kokoinen alue, joten voitte ymmärtää, että, että siellä ei todellakaan mitään tuhatpäisiä joukkoja. Sekin kuitenkin pystyy hieman hillitsemään tilannetta. Monuskolla on mandaatti suojella myöskin DRCn äh, tapauksessa kyseessä on nimenomaisesti tällainen su- suojelua koskeva kriisi. Sitten haluaisin puhua näistä humanitaarista äh, tilanteista konflikteista. Paljon äh, asioista on keskusteltu ennen, joulukuuta, ennen joulua ja pyrimme olimme mukana ja pyrimme kertomaan äh, DRCn tilanteesta. Ja nyt on vahvistettu, että lahjoittajien konferenssi järjestetään 13. Äh, huhtikuuta Genevessä. Äh, komission jäsen Stylianidis tulee toimimaan toisena puheenjohtajana Mark Lokokin kanssa, joka on Oakhan johtaja ja siellä on myös hollantilainen ulkoministeri Sigrid Karl. Mahdollisesti siellä on myös neljäs puheenjohtaja. Pyrkimyksenä on antaa kriisille lisää näkyvyyttä ja pyrkiä saamaan lisää varoja. Rahoitushaasteet ovat valtavia. Apusuunnitelma on kaksinkertaistunut 1,7 miljardiin äh, viime tälle vuodelle, mutta tällaisen monenkertaisen kriisin tilanteessa humanitaariset äh, tarpeet myös maailmanlaajuisesti ovat nousussa, olisi todella valtava haaste päästä edes lähelle tuota summaa. Vuonna 2017 Euroopan komissio ja jäsenvaltiot antoivat yhteensä 200 miljoonaa dollaria tähän kriisiin. Tuolloin apusuunnitelma oli 800, miljoonaa Eurooppa yhteensä siis eh, vastasi neljäs osasta tästä summasta. Mitä sitten tulee komission komission rahoitukseen Kongon demokraattiselle tasavallalle. Komissio pyrkii vierailemaan maassa ennen konferenssia niin, että henkilökunta voisi vielä arvioida tilannetta kentällä ja mahdollisesti voitaisiin sitten ilmoittaa merkittävistä summista tätä vuotta varten. Tässäpä tämä, jos teillä on kysymyksiä, niin mielelläni vielä vastaan. Okay, thank you. Uh, uh, and now the members. Kiitoksia. Nyt sitten annan puheenvuoron jäsenille ja ensimmäinen puhe, ensimmäisen puheenvuoron käyttää humanitaarisen avun pysyvä esittelijä Enrique Guerrero Salom. Ole hyvä. Sí, muchas gracias. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään ja puhutte täällä tänään, mutta myös siitä, että olette jatkuvasti tuolla jatkuvasti mukana täällä kehitysasioiden valiokunnassa kerrotte meille humanitaarisista kriiseistä ympäri maailman. Tämähän on yksi kaikkein suurimmista. Uskonpa, että tässä valiokunnassa me kaikki olemme kiitollisia näistä tiedoista ja kiitollisia siitä, että matkustitte paikan päälle ja pystyitte siellä näkemään kaikki ne puutteet ja sen kurjuuden, missä miljoonat ihmiset joutuvat elämään ja kuinka, kuinka resursseista on ankara pula. Viittasitte siihen, että 2018 näyttäytyy vielä vaikeampana kuin viime vuosi. Tämä on jo kehityskulku, joka on monissa humanitaarisissa kriiseissä maailmalla nähty. Nämä eivät ole väliaikaisia kriisejä yhä useammin. Näin on vaan näistä on tulossa kroonisia kriisejä pysyviä kriisejä. Ja tämä tuokin sitten lisäongelmia resurssien osalta, koska tehän alussa totesitte, että tosiaankin se, mitä suunniteltiin seuraavaksi vuodeksi, oli merkittävä summa, 1,7 miljardia euroa suurin piirtein, mutta Tämän, tähän liittyy myös muut kriisit muualla maailmassa. Eli kun kriisit kroonistuvat, se merkitsee sitä, että jo merkittävä osa käytettävistä olevista varoista on suunnattava olemassa oleviin kriiseihin, jatkuviin kriiseihin ja näin ollen uusiin kriiseihin reagointi on usein hyvin hankalaa. Mainitsitte useita alueita, joissa, on, joissa ilmoitetaan kolmannen tason humanitaarista kriisistä. Se on kaikkein korkein taso ja maailmassa on jo useita kriisejä, jotka ovat näin vakavia. Syyria, Sudan esimerkiksi. Se, minkä halusin tässä nyt todeta, koskee sitä, että jotkut näistä kriiseistä ovat hyvinkin näkyviä täällä Euroopassa ja yleisesti Euroopan unionissa on, niitä seurataan herkällä silmällä, koska ne vaikuttavat meihin sillä tavalla, että ne, kun ne tuho, tapahtuvat lähellä rajojamme, kuten Syyrian, se vaikuttaa meihin, mutta sitten on muita valtavan suuria kriisejä, kuten Afrikan sarvi tai Kongon tilanne, joka vaikuttaa kymmeniin miljooniin ihmisiin, mutta ne näyttäytyvät meille olevan kovin kaukana, koska ne eivät ole maantieteellisesti lähellä. Ja tässä mielessä vaikuttaa siltä, että se mitä komissio tekee kent, vierailemalla kentällä ja tulemalla parlamenttiin ja ja ottamalla johtoroolin myös Geneven konferenssista. Kuten sanoitte, sillä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin antaa näkyvyyttä ja saada varoja kerätyksi. Tämä on todella sellainen pyrkimys, jota on edelleen vietävä eteenpäin. Halusin vielä sitten kysymyksen, että jo viittasittekin siihen suhteeseen, joka on humanitaarisen avun ja kehityksen välillä – kehitysavun välillä joillakin näistä alueista. Voisitteko vielä tästä asiasta puhua enemmän? Ja toisekseen onko niin, että tämä maa on poliittinen tilanne ja mahdolliset tulevat vaalit sellainen asia, joka auttaa vai vaikeuttaako se entisestään humanitaariseen kriisiin vastaamista? Okei. Okay. Kiitos. Rovka Minara, kokoaa nämä kysymykset ja vastaa sitten lopuksi. Herra Diva, teillä on puheenvuoro. Always echo. Kiitoksia. Eko on aina näissä humanitaarisissa kriisissä mukana. 18 vuoden aikana, kun olen tässä valiokunnassa mukana, Eko on tehnyt aina hyvää työtä. Siinä, että humanitaarista apua annetaan ja vähentää kärsimystä. Ja 18 vuoden aikana neljässä eri tilanteessa – tämä tilanne on tullut kriittinen. Tässä on 14 vuotta sitten ensimmäinen kerran. Silloin me seuraamme niitä ihmisiä, jotka ajoittavat tämän tilanteet. Ja heidät vedettiin sitten rikosoikeuteen tästä, kansainväliseen rikosoikeuteen. Mutta yksi ongelma tästä asiakirjojen kanssa, että tämä on esimerkki siitä, että mitä pitää tehdä. Totta kai tämä asia pitää tehdä, se on selvä. Mutta mutta te kuulostaa vähän siltä, että tämä olisi luonnon katastrofi tämä ongelma. Ja tämä ei ole mikään luonnon katastrofi, tämä ei ole mikään tsunami eikä maanjäristys. Tämä on ihmisten aiheuttamaa toimintaa. Joten tämän valiokunnan ja meidän veromaksajiemme, heidän pitää tietää, kuka on aloitti tämän, kuka on vastuullinen, kuka pitää pidättää ja ketä pitää tuomita. Koska meidän verorahojamme kaivataan, kannetaan sinne toisten ihmisten konfliktialueelle. He aiheuttavat konflikteja. He tekevät sitten oman etunsa vuoksi. He eivät tee konflikteja, takia ei mitään muuta tekemistä vaan He tekevät konflikteja ihan omista syistään. Ja myöskin Ruantan raja-alueella siellä on huomattavia resursseja ja luonnonrikkauksia, joita pyritään saamaan haltuun. Nyt meidän pitää ymmärtää, että emme voi pelkästään vain auttaa ihmisiä, koska ovat vaikeassa tilanteessa maantieteellisesti. Jos näiden ihmisten johtajat aiheuttavat nämä ongelmat kansalaisille, meidän pitää tietää, ja teillä on myös ihmisiä paikan päällä, onko te mitään tiedustelutietoa siitä, ja, tai joku muu, joku voisi kertoa. Jos teillä on ihmisiä siellä joka kylissä, niin teidän pitäisi kertoa sitä eteenpäin sitten, mitä tiedätte tilanteesta thank you. Cecil Kiitos sitten Cecil Kenge. Grazie. E, Kiitoksia. Suuret kiitokset. Pahoittelen, etten voinut kuulla koko esitystä. Tunnen kuitenkin Kongon tilanteen oikein hyvin, johtuen myös työstä jota olen sen parissa tehnyt. Kuulin täällä aikaisemmin kollegaani Enrika, joka puhui näistä kriiseistä, jotka vaikuttavat vähemmän täällä, joita, jotka eivät ole täällä niin näkyviä. Ja sitten niistä kriiseistä, jotka ovat täällä tuntuvampia. Kongossa on erityyppisiä kriisejä, talouden kriisi, poliittinen kriisi ja Nämä ovat syynä koko tälle humanitaariselle kriisille. Usein sitä kutsutaan alhaisen intensiteetin kriisissä yli 6 miljoonaa kolman tapausta. Nämä ovat virallisia lukuja. Tiedämme kyllä, että, että 10 miljoonaa kolman tapausta on ollut vuodesta 1997 tähän päivään asti. Vaikka näitä kuolemantapauksia on miljoonia, niin niin vaikuttaa siltä, ei se nyt ole niin merkittävä luku, että yritettäisiin puuttua tähän kriisin ratkaisuun. Tähän liittyy myös luonnonresurssien käyttö. Tähän tämä usein vältetään koko asia. Se, mitä Kongossa tapahtuu, on esimerkki siitä, kuinka taloudelliset edut ja monien maiden edut ja taloudellisten toimijoiden edut menevät ihmiselämän eteen. Puhun todella melkein kymmenestä miljoonasta ihmistä, jotka ovat kuolleet Kongon demokraattisessa tasavallassa. He vaativat nyt oikeutta. Me emme voi katsoa sivuun. Humanitaarinen kriisi, joka siellä on päällä, näkyy täällä meillä, eh, näkyy kasaissa muilla alueilla, mutta ei pidä unohtaa muita eh, kriisejä, jotka ovat tulossa kasain alueelta. Tehän että kobaltti, joka on yksi tulevaisuuden mineraaleista – joka liittyy teknologiseen vallankumoukseen. Siinä koboltilla on merkittävä rooli. Se tulee Katangasta ja on nyt jo nähty, kuinka ihmiset ovat paineet Sambiaan. En ole tästä paljon kuullutkaan. Sambiassa on valtavasti pakolaisia Kongosta. Ja se on toinen humanitaarinen kriisi. Kuinka kauan me aiomme käsitellä Kongon asiaa ainoastaan humanitaarisena tilanteena, kun se selkeästi liittyy poliittisiin ratkaisuihin ja siihen järjestelmään, joka pakottaa väestön hyväksymään tietyt käytännöt, vaikka sitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Vuonna 2016 presidentti Kabila pysyttäytyi vallassaan sopimusten ansiosta, joita kutsutaan uuden vuoden sopimukseksi ja ja hän on pysynyt vallankahvassa tähän päivään asti. Nämä sopimukset tehtiin äh, vastaamalla äh, perusoituslain rikkomuksen äh, vuoden 2016 sopimuksia ei ole noudatettu, koska vaalit piti pitää ja viime vuonna nyt niitä on lykätty tämän vuoden loppuun asti, mutta tiedän, että tämä on pelkä farsi, farsi ja, ja koko ajan ihmisiä kuolee. Humanitaarinen apu, niin, niin nythän pitäisi ratkaista tämä poliittinen kriisi. Se on, tämä on tahallaan provosoitu poliittinen kriisi, josta monet taloudelliset toimijat hyötyvät. Tämä on toinen kerta, kun puhumme Taka annamme tätä apua Kongon demokraattisen tasavaltaan ja Kasaille ja tulee olemaan lahjoittajien konferenssi. Kenelle nämä tuet menevät? Niille korruptuneille henkilöillekö vai kentälle? Kuinka hallinnoidaan näitä varoja? Väestölle saapuu hyvin vähän apua ja he kyllä näkevät sen, kuka tulee takaamaan, että apu menee sinne, mihin se kuuluu, mikä on parlamentin rooli, miten me saamme läpi sen viestin, että eh, viidakon piiloutuneet eh, ihmiset todella saavat nämä varat käsiinsä. Kiitoksia. Okay. Thank you. Uh, any... Kiitoksia. Halusiko joku muu jäsen käyttää vielä puheenvuoron? Jos ei, niin sitten kysyn, haluaako kehitysasioiden pääosastolta komissiosta joku sanoa jotakin? Onko sieltä edustajaa paikalla? Ei. Palataan sitten Rova Kaminaraan. Odotamme kovasti kommenttejanne. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Yritän vastata parhaani mukaan. Osa kysymyksistä käsitteli valtioiden ja valtion vastuuta – ja viittasin tähän jo, kun puhuin esimerkiksi terveydenhuollosta ja sen puutteesta. Oman matkani aikana näin omin silmin, miten monimutkaista on mennä tekemään humanitaarista työtä Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Siellä pitää maksaa, jos jonkinnäköistä veroa, kun lentokone laskeutuu, kun se nousee, ja menipä minne tahansa humanitaarisen avun työntekijöiden, kuten kaikkien muidenkin, täytyy käydä läpi valtava byrokraattinen prosessi ennen kuin apua voi antaa. Ja minulla oli tapaaminen uuden Kasain hallituksen edustajan kanssa ja tämä oli eräs kaikkein tärkeimmistä asioista, jonka otin esiin, eli sen, että humanitaarisen avun työntekijät ovat siellä auttaakseen ihmisiä auttamaan heitä toimimaan tehokkaammin ja mutta hän tienaavat sillä rahaa. Ei, minä en sano niin. Järjestelmä, joka siellä on, on sellainen, että jotta, pitää, jotta pääsee lentokentälle, pitää maksaa veroa jollekin. Ja tämä koskee myös humanitaarisen avun työntekijöitä. Eli tämä monimutkaisuus on yksi aspekti joka meidänkin täytyy ottaa huomioon. Humanitaarisen avun työntekijät ajattelevat aina vain sitä humanitaarista tilannetta, mutta tämä on se tosiasiallinen tilanne, jossa me toimimme. Ja toisikseen sitten turvallisuusasiat. Kongo on kaikkein vaarallisimpia paikkoja humanitaariselle avulle. Eilen tai toissapäivänä raportoitiin yhdestä kansalaisjärjestön työntekijästä kivun alueella – joka oli siepattu ja sitten tapettu. Tilanne on siis siellä paikan päällä hyvin monimutkainen ja on vaikea päästä sinne paikalle ja varmistaa, että siellä olevilla, olevalla henkilöstöllä, että he ovat turvallisissa oloissa voidakseen auttaa. Ja kolmannekseen infrastruktuuri. jopa tilanteissa ja paikoissa, joissa aiemmin oli teitä. Niitä ei enää ole ylläpidetty, joten jotta apu pääsisi edes paikalle kaukaisiin syrjäisiin kyliin ja alueille, niin vaaditaan valtavasti aikaa, jotta, jotta pääsee perille ja pääsee auttamaan ihmisiä ja se lisää tätä vaikeusastetta. Paljon ihmisiä on joutunut pois kotoaan, eivät pysty enää työstämään omaa maataan. Satokausi on ollut ja mennyt ja on vaikea aloittaa alusta ja voin vakuuttaa, että näkemistäni hankkeista ja niistä kumppaneista, jotka toimivat siellä meidän rahoittaminan, rahoittaminamme, äh, me annamme heille verorahoja näille ihmisille, jotta he pääsisivät takaisin jaloilleen, jotta humanitaarinen apu voitaisiin lopettaa mahdollisimman pian. Esimerkiksi eräs kumppani, jota rahoitamme, kokoaa yhteen näitä maan sisäisiä pakolaisia osuuskuntatyyppisiin ryhmiin ja antaa näille ryhmille yhteistä maata. Ja heille annetaan myös siemeniä ja perustyökaluja, jotta he voivat kylvää ja korjata sitten satoa ja siitä jatkaa eteenpäin ja pystyvät ruokkimaan perheensä ilman humanitaarista apua tulevaisuudessa. Tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisillä hankkeilla on toinenkin etu, sillä se on se, että silloin nämä sisäiset pakolaiset kootaan yhteen. Äh, niihin, niissä on eri etnisistä ryhmistä peräisin olevia ihmisiä ryhmiä, ryhmistä, jotka taistelevat muualla keskenään, mutta tämä on myös tällaista rauharakentamista, kun eri etnistä ryhmien ihmisiä tuodaan yhteen. Ja ette voi kuvitella, miten iloisia nämä ihmiset olivat siitä, että nyt oli jonkunlainen toivon pilkahdus siitä, että he voivat aloittaa elämän uudestaan jossain muualla pienellä maapalstalla – Ja kuten jo aiemmin sanoin, Kongo ei ole vain yksi ongelma, vaan siellä on saman aikaan monta ongelmaa, jotka pahentavat toisiaan ja luovat tämän humanitaarisen kriisin. Mistä tämä 9,8 miljardia sitten löydetään? Sen verran tarvitaan siis rahaa mistä se saadaan kasaan, kun tiedetään kuinka paljon maailmassa on kriisejä käynnissä. Voi toivoa, että tuo rahasumma saadaan jostain, mutta todennäköisesti ei päästä siihen summaan. Ja siksi on tärkeää ja siksi teemme kaikkien kanssa yhteistyötä, jotta voimme priorisoida asioita. Eli jos jäämme alle tuon summan, niin voimme edelleen varmistaa, että jokainen euro menee prioriteettikohteisiin. Ja siksi oli hyvin tärkeää, että YK järjestelmä ja rakenne toimii siellä paikan päällä ja pystyy priorisoimaan eri asioita ja eri aloja. Ensimmäisenä tietysti aina ravinto ja veden saanti, mitkä maantieteelliset alueet tarvitsevat apua eniten. No sitten joku otti esiin Kongon luonnonrikkaudet. Ne ovat totta kai valtavat, se on ihan selvää. Humanitaarisissa konferensseissa on keskusteltu myös siitä, että järjestettäisiin myös esimerkiksi vastuullisesta kaivostoiminnasta jonkinlainen tapahtuma, jotta Kongon demokraattisen tasavallan rikkaudet saataisiin hyödyttämään sen omaa kansaa, mutta se ei ole sellainen asia – joka meitä välittömästi koskettaa, ne eivät ole tämän humanitaarisen työn sateenvarjon alla. Humanitaarisen jonkinlaisen akselin kehittämisestä. Annan tästä esimerkin. Kasain alueelle oli varoja ja teemme yhteistyötä kanavoidaksemme nämä rahat terveydenhuoltojärjestelmään tuolla alueella – jotta saisimme jonkinlaista minimiinfrastruktuuria terveydenhoitomielessä pystyyn. Eli kun ihmiset lähetetään terveyskeskukseen, niin siellä olisi sitten sairaanhoitaja paikalla ja lääkkeitä saatavilla. Tarkastelemme siis sitä, mitä me teemme, minkälaisia kehitysyhteistyövaroja olisi saatavilla – ja yritämme vahvistaa näillä toisiaan, jotta saadaan maksimivaikutus aikaan. Vaaleista. Voin kertoa, mitä ihmiset, joiden kanssa juttelin tuolla, kertoivat matkani aikana. Ihmiset pelkäsivät sitä, mitä tapahtuu vaalien seurauksena – kun ajatellaan, että ajat ovat hyvin epävarmat. Ihmiset ovat peloissaan siitä, että väkivalta vielä lisääntyy seuraavan vuoden aikana. Sitten luonnonkatastrofit versus ihmisen aiheuttamat katastrofit. Nämä ovat poliittisia kysymyksiä, minä voin sanoa tähän vain sen, että humanitaarisesta näkökulmasta ja humanitaaristen periaatteiden mukaan me, meidän työmme ei voi olla poliittista. Me tarkkailemme totta kai, mitä siellä paikan päällä tapahtuu, mutta meidän roolimme ei ole sanoa, kenet pitäisi heittää vankilaan. Ah tell people, us, who you... Niin, no tehän voitte kertoa meille, että kuka oikein on vastuussa, kuka aloitti, kuka teki mitä ja kenelle, kuka ampuu ja ketä, mikä ryhmä ampuu toista ryhmää. Ettehän te nyt ihan sokeita tälle voi olla, sehän on ihan absurdia. There, there are, there are a number of... Niin paikalla on kansainvälisiä tarkkailijoita Kongossa, jotka tarkkailevat tätä tilannetta. Me tiedämme kyllä, mitä paikan päällä tapahtuu. Meidän ensisijainen huolenaiheemme on kuitenkin se, että emme mitenkään vaaranna sitä, äh, miten me pääsemme auttamaan ihmisiä. Emme halua vaarantaa humanitaarista, humanitaarisen avun henkilökuntaa, joka todella vaarallisissa oloissa toimittaa apua perille. Eli Ennen kaikkea meidän täytyy varmistaa, että me, me emme toimi poliittisesti eikä meitä nähdä poliittisena toimijana. Ja sitten meidän täytyy varmistaa, että emme vaaranna paikalla olevia työntekijöitämme. On muita toimijoita, joilla on tuo teidän kuvailemanne asia omana mandaattina, mutta meillä avustustyöntekijöinä sellaista ei ole. Alueellinen ulottuvuus korostin sitä jo aiemmin ja olen ihan samaa mieltä teidän kanssanne tuosta alueellisesta ulottuvuudesta. Naapurivaltioissa on puoli miljoonaa kongolaista, saattaa heitä olla enemmänkin. Ja Kongon demokraattinen tasavalta on Afrikassa liian suuri valtio, jotta se, sen voi antaa romahtaa kokonaan. Se on liian tärkeä koko tuolle mantereelle. Zambiaan ja muihinkin valtioihin pakenee ihmisiä Kongosta ja me olemme tarjonneet apua joissakin naapurivaltioissa, jotta, jotta voisimme helpottaa kongolaisten tilannetta näissä naapurivaltioissa. Ja kuten sanoin, niin tarkastelemme tilanteita, joissa kongolaiset saapuvat vaikkapa Ugandaan jo koleraan sairastuneina ja pyrimme lääkitsemään heitä – kuka sitten saa apua? No, jälleen kerran, koska me toimitamme humanitaarista apua perille, niin me teemme yhteistyötä YK virastojen kanssa tai kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Kansainväliset järjestöt toimivat joskus kansallisten kumppaneiden kanssa, mutta mikään meidän avustamme ei mene minkään valtion tai hallitusten rakenteiden kautta. Emme siis hyödynnä valtion rakenteita paikan päällä mitenkään avun antamiseen. Asetusten mukaan voimme tehdä yhteistyötä vain näiden kahden ryhmän kanssa. Eli YK rakenteiden tai kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa, joilla on puitesopimus, joka täyttää nämä puitesopimukseen vaadittavat kriteerit. Ja siksi pystymme varmistamaan, että varat menevät oikeaan tarkoitukseen ja että niitä käytetään tehokkaasti. Me vierailemme paikan päällä säännöllisesti. Meillä on myös toimisto Kinshasassa ja kollegoita, jotka toimivat jatkuvasti paikan päällä ja yrittävät selvittää jatkuvasti, keitä edunsaajat ovat, puhuvat näiden tahojen kanssa ja yrittävät selvittää, mitä, pitää, mitä apua pitäisi tarjota ja missä. Kiitos. Okay, thank you. Kiitos. Nyt kysyisin, onko ulkosuhdehallinnosta ketään paikalla, joka haluaisi kommentoida tätä poliittista tilannetta Kongossa. Onko ketään paikalla? Esitteletkö itsesi kun käytät puheenvuoron. Um, thank you. Um, my name is... Kiitoksia Michael Finaton Af- Keski-Afrikan yksiköstä. Me voimme kyllä vastata kysymyksiä, jos kysymyksiä tulee. Mr. Deva, please. Could you... Herra Diva. Five minutes trying to explain. Niin voisitko ihan viidessä minuutissa selittää meille asiantuntijana sitä, että mistä tämä alkoi, mitä siellä tapahtuu, kuka tekee ja mitä ja mitä EU tekee lopettaakseen sen. Um, well, unfortunately, I'm... Ikävä kyllä en ole asiantuntija tässä Kongon tasavallan asiassa. Olen täällä toisen kollegan edustajana nyt, hän ei päässyt paikalle. Niin. I understand it. Selvä, ymmärrämme kyllä. Sääli, että se oikea henkilö ei ole paikalla. Kiitoksia. Tämä asiakohta on loppuun käsitelty. Kiitokset Rouva Kaminaara ja kiitos myös muille puhujille. And the next item, Thank you. point 16. Seuraava kohta esityslistalla on 16, lääkeväärännösten torjunta aika ryhtyä toimiin. Meillä on paikalla asiantuntijoita. Professori Gentilini. Hän on laadukkaiden lääkkeiden ja terveydenhuollon saatavuudesta vastaava hallintojohtaja. Ja Chirac-säätiöstä sitten Bernard Leroy, lääkeväärännysten torjumisen tutkimuslaitoksesta. Pyytäisin asiantuntijoita asettumaan paikoilleen tänne eteen. Okay, please. Please, you have a seat here. Mr. Leroy. Yeah. Bonjour. Welcome. Your seat is there. Okay. Well, I, can, I guess I can save some time. No, ajan säästämiseksi annan puheenvuoron suoraan asiantuntijoillemme. Professori Gentilini voi puhua ensin. Teillä on puheaikaa noin 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, Mesdames et Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kaikista epäoikeudenmukaisuuksista kaikkein haavoittuvin, haavoittavin on terveyteen liittyvä epäoikeudenmukaisuus. 12. lokakuuta 2009 näillä sanoilla presidentti Jacques Chirac useiden valtion, e, afrikkalainen valtion johtajien kanssa aloitti tämän kotonon kokouksen ja, ja tuomitsi väärennettyjen lääkkeiden kaupan ja vetosi siihen, että, että poliittiset vastuuhenkilöt ryhtyisivät tätä torjumaan. Tämä oli poliittinen vetoomus. Toisaalta on todettava, että kansainväliset elimet ovat täysin ha- halvaantuneita, erityisesti maailmanlaajan terveysjärjestö. Ja näin kahdeksan vuotta sitten on ryhdytty äh, aloitteeseen Medicrim-yleissopimuksen äh, tekemisestä väärännettyjen lääkkeiden kaupan lopettamiseksi. Tämä on kuolemaa kylvävä käytäntö köyhissä maissa ja se on hyvin laajaksi muodostunut ja vaarantaa sairaiden hengen kaikilla maan osilla, myös Euroopassa. Köyhiä maita kohtaan tuntemamme solidaarisuuden ja oman turvallisuuden kautta takia on nyt ryhdyttävä torjumaan näitä väärennettyjä lääkkeitä. Hyvä puheenjohtaja, tänä päivänä näitä lääke- lääkerikoksia tehdään yhä enemmän. Olemme iloisia siitä, että tämä valiokunta on Euroopan parlamentin jäsenen Louis Michelin ja Chirac-säätiön aloitteesta hyväksynyt tämän aiheen käsiteltäväksi, joka, joka todella kohdistuu kaikkein sairaampia köyhiin sairai, sairaisiin. Toivomme, että teidän johdollanne Euroopan unioni sitoutuisi vahvasti tätä skandaalimaista väärennettyjen lääkkeiden kauppaa vastaan. Tässä on joitakin kuvia, joita teille näytän ja muistutan niiden kautta tilanteesta, jossa myydään torilla lääkkeitä, ne aiheuttavat valtavasti kuolemantapauksia. Prince menehtyi laulaja ja kitaristi johtuen väärennettystä lääkkeestä. Tätä ei riittävästi tuomittu ja riittävän vahvasti tuotu esille. Vetoamme tähän, todetaanko että kaikki sosiaaliset luokat, kaikki maat voivat olla tämän eh, käytännön uhreja. Tämän tragedia osoittaa, että maailmassa vuosittain menehtyy mahdollisesti, tämä on tietenkin arvio, voidaan todeta, että 700-800 000 kuolemantapausta vuosittain johtuu näistä väärennetyistä lääkkeistä enemmän kuin malariasta. Yli 10 prosenttia lääkkeistä on väärennetty ja 50-60 prosenttia joillakin konfliktialueilla – ovat, ovat vääriä. 50 prosenttia väärennöksistä internetissä. Yhdellä investoidulla dollarilla arvioidaan, että tämä, tämä on todella huumeitakin kannattavampaa kauppaa. Huumekaupasta saa yhdellä, yhdestä dollarista 10-20 dollaria ja, ja, ja näistä väärennetyslääkkeistä moninkertaisesti. Muistutamme, että tuotantomaat ovat Aasiassa – Intia, Kiina ja ja kauttakulkumaiden kautta ne, ne kulkeutuvat Eurooppaan, Etelä-Amerikkaan ja, ja sitten ne palaavat Afrikkaan, joka on todella näiden kaupankävijöiden lempikenttää, mutta Afrikka ei enää ole ainoa tästä kärsivä maan osa, vaan myös Eurooppa on on tässä mukana. Tuolla nämä punaiset pallot Euroopan kartan päällä Mar- Marokkoon asti. Tämä kauppa on nyt levittäytynyt ja, ja laajenee ja monipuolistuu jatkuvasti. Haluaisinkin nyt muistuttaa teitä kansainvälisten toimijoiden toimista taikka puutteista ja vääristä toimista. Kuvan alareunassa WHO aloitti ihan hyvin vuonna 1998, niin en väärin muista, ymmärrettiin tämä asia ja siitä puhuttiin yleiskokouksessa Genevessä. Sitten 18 vuotta hiljaisuutta. Tämä on todella syyllistä hiljaisuutta. Tämän jälkeen Beirutissa terveydenalan toimijat, ranskankieliset lääkealan toimijat kutsuivat koolle Beirutin kokouksen ja vähän myöhemmin Kotonuun vetoomus 2009, josta äsken siteerasinkin Jacques Chiracia, joka todella sanoi tämän lauseen, jonka alussa totesin teillekin, ja muistutan siitä vielä teitä, koska se on niin tärkeä. Terveys on kehityksen peruspilari. Nyt näette, että tuolla on uusi hiljaisuuden kausi, tuo musta palkki. Kansainväliset elimet eivät enää puhua pukahtaneet tuon jälkeen pikkuhiljaa. Sitten aloitettiin tämä ymmärtämään. Eurooppa eh, tarttui toimiin. Meillä on Euroopan, eurooppalainen direktiivi vuodelta 2011. Juuri ennen sitä Medikrin yleissopimus allekirjoitettiin Moskovassa. Se on Euro- Euroopan neuvoston yleissopimus Medikrim, joka on avoin kaikille maille. Tiedämme, että tällä hetkellä monet maat ovat sen allekirjoittaneet, mutta eivät vielä riittävän monet, ja olemme tästä pahoillamme. Nimittäin Euroopan unioni ei unionia ole sitä allekirjoittanut. Se olisi voinut antaa inspiraatiota muille. Ranskan äh, lääketieteellinen akatemia on ottanut asiaan hyvin tiukasti kantaa. Äh, olen esitellyt asiaa koskevan kertomuksenkin. Äh, kertomus on kolmen akatemian allekirjoittama lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen akatemia on tässä mukana. lääkeväärännökset. hän koskettavat myös karjaa ja on hyvin tärkeää muistaa, että tietyllä Afrikka Afrikan alueella 60 prosenttia eläinlääkäreiden käyttämistä lääkkeistä ovat väärennettyjä. Nämä kolme akatemiaa olivat mukana alle, allekirjoittajina ja lääkärit, farmaseutit ja e, eläinlääkärit olivat tässä mukana. Ja kansainvälinen IAP-rakenne halutaan tähän nyt myös mukaan medicrim yleissopimuksesta lyhyesti. Tästä hetken päästä lisää. Todella Medikrim yleissopimus allekirjoitettiin Moskovassa vuonna 2011. Tämä on ensimmäinen juridinen kansainvälinen väline, jolla kriminalisoidaan sekä tämä kauppa että kauppiaat ja huolehditaan uhreista. Tässä on 27 allekirjoitusta tällä hetkellä. 11 ratifiointia parlamentteissa. Sitten täytäntöön pannaan Guineassa ensimmäinen tammikuuta 2016 alkaen. Ja 2018 tarvitaan aloittatyönsä ad hoc komitea. Köyhissä maissa se, että kaikki saisivat käyttöönsä laadukkaita lääkkeitä, edellyttää yleisen mielipiteen, mielipiteen valistamista – valvottuja myyntipisteitä, joihin voidaan päästä, lääkkeiden hinnan alentamista heikentämättä laatua ja vaarantamatta myöskään tutkimusta. Tarvitaan myös kaiken kattava eh, sairausvakuutus, joka on lupaus, mutta se on käytössä vain muutamissa maissa. Haluaisin päättää puheeni tähän kuvaan pahoittelen, että näytän tässä nykyisen Ranskan tasavallan presidentin kuvan. Minulla kuitenkin mahdollisuus puhua presidentille 10 minuutin ajan ja muistuttaa häntä väärennettyjen lääkkeiden ongelmasta ja pyytää, että hän, seuraava, että hän Vuokadukussa pitämässään puheessa pari päivää myöhemmin voisi mahdollisesti ottaa tämän asian esille. Hän lupasi, että hän tekisi niin ja hän teki niin, joten meille ranskalaisille ja ehkä myös eurooppalaisille epäsuorasti, on tärkeää, että poliittiset johtajamme ottavat jatkuvasti kantaa tähän väärennettyjen lääkkeiden tragediaan. Me pyrimme sitä torjumaan ja toivoisin todella, kuten alussa sanoin, toivoisin todella, että Euroopan unioni liittyisi tähän taisteluun. Kiitoksia. Okay. <coughs> Thank you, professor Kiitoksia, professori Gentilini. Seuraava puhuja on herra Leroy. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät naisten herrat, minulla on suuri kunnia puhua tässä valiokunnassa tästä asiasta. Toimin Äh, lääkeväärennösten torjumisen tutkimuslaitoksen johtajana ja niin me yritämme keksiä ja kehittää holistista lähestymistapaa äh, siksi, että pyrimme vakuuttamaan hallituksia ja parantamaan lainsäädäntöä erityisesti äh, Kaakkois-Asiassa ja Afrikassa. Meillä on myös haluamme panostaa koulutustoimintaan, jotta tukisimme lääkeväärännösten vastaista työtä. Meillä on ollut neljä kampanjaa maailman, yhteistyössä maailman tullijärjestön kanssa ja olemme saaneet napattua Afrikasta yli 850 miljoonaa lääkeväärännöstä. Eli kyse on tiedotustyöstä ja ennaltaehkäisevästä työstä. Ensimmäinen ongelma on se, että tässä vallitsee pieni hämmennys tai väärinkäsitys juridisessa mielessä näistä termeistä. Yleensä puhutaan, niin kuin minunkin tutkimuslaitokseni puhuu, näistä lääkeväärennöksistä, mutta itse asiassa periaatteessa se ongelma koskee ää, merkkiväärennöksiä. Eli väärennöksiä, joissa käytetään jotakin tunnettua lääkettä, sen nimeä ja sisältö on sitten eri. Tämä tehdään tietenkin ilman tuon merkin haltijan lupaa. Ja nämä lääkeväärennökset ovat sitten sellaisia, joissa ei käytetä mitään merkkiä, mutta ne ovat itse asiassa edustavat vain yhtä prosenttia kaikista väärennöksistä. Eli on hyvin tärkeää muistaa tämä realiteetti. Ja Vete omassa kokouksessaan viime vuonna päätti, että pitää keskittyä nimenomaan näihin merkkiväärennöksiin – koska kyse on myös immateriaalioikeuksien suojasta, kaikista, kaikista henkiseen omaisuuteen liittyvistä oikeuksista ja asioista. No sitten meillä on myös epävirallisia lääkkeitä, luvattomia lääkkeitä. Lääkkeitä tuodaan siis jollekin alueelle tai maahan ilman, että niihin on lupaa näitä lääkkeitä ei myöskään ole tullattu. Ja lääkkeet voivat olla myös sellaisia, että ne eivät täytä standardeja, vaikkapa rokote, joka lähetetään jonnekin ja sen pitäisi kuljettaa viiden asteen lämpötilassa, mutta sitten se lähetetään Afrikkaan hirveässä kuumuudessa, jolloin perille päästessään se rokote ei ole enää toimiva, se on jopa vaarallinen, kun siinä olevat aineet aktivoituvat. Eli tämä standardien täyttymättömyys on hyvin tärkeä asia. Ja olemme WHOn kanssa tehneet töitä, jotta, jotta pystymme puuttumaan myös tällaisiin tapauksiin muun muassa Intiassa ja Afrikassa. Tämä siis lääkeväärennösten lisäksi. Professori Gentilini puhui jo tästä asiasta, eli voidaan mennä suoraan seuraavaan kalvoon. No niin, tämä asia on hyvin tärkeä, koska lääkeväärännökset aiheuttavat kuolemia, mutta ne vahvistavat myös ja luovat resist- resistenssiä. Eli jos meillä on vaikkapa antibiootteja, jotka eivät, eivät ole niitä oikeita antibi- antibiootteja, ne väistämättä kasvattavat resistenssiä. Mikrobit tulevat niille vastustuskykyisiksi, resistenssi kasvaa ja se on hyvin suuri huolenaihe näinä päivinä, varsinkin kun antibiootteja käytetään väärin ja liikaa, ja lääkeväärännökset vahvistavat tätä ilmiötä. Professori Gentilini sanoi, että tämä on hyvin merkittävää rikollisuutta. Se on 10-20 kertaa kannattavampaa kuin huumekauppa. Rangaistukset ovat aika olemattomia. Minä olin Afrikassa ja Länsi-Afrikassa vankeusrangaistukset ovat ihan 10-60 päivää immateriaalioikeuksien rikkomisesta. Joten tällainen kansanterveydellinen aspekti, joka pitäisi ilman muuta ottaa tässä huomioon, sitä ei ole huomioitu. Eli rangaistukset ovat hyvin, hyvin heikkoja. Ja Sinaloan kartelli Meksikossa on itse asiassa siirtynyt suurelta osin lääkeväärennöksiin, niiden kuljettamiseen. Ne eivät, huumeista rangaistukset ovat ankaria, mutta lääkeväärennöksissä näin ei ole. No, miettikää pilleriä, joka on punainen tai sininen jossakin arabimaassa. Toinen parantaa, toinen saa olon todella huonoksi. Ja jos toisen huume, huumeasiassa rangaistus on vaikkapa kuolemantuomio, mestaus ja toisesta rangaistus on hyvin hyvin pieni. Ja tällä tavoin tämä lääkeväärännyskauppa vahvistaa myös maailmanlaajuista rikollisuutta ja konflikteja. Näillä rahoilla äh, ruokitaan konflikteja. Eli tämä riskittömyys on todella, todella tärkeä asia. Se suorastaan kannustaa tähän toimintaan. oikeusjärjestelmä ei myöskään oikein osaa puuttua tähän asiaan. Tuomarit, tuomareilla ei ole kokemusta lääkeväärännösasioista. He eivät oikein osaa puuttua tähän ilmiöön. Ja tässä toimitaan myös kovin kansallisesti ja nationaalisesti. Ja tämä lääkeväärännöskauppa on kansainvälistä. Maailman tullijärjestö yrittää tässä saada mukaan oikeusjärjestelmän toimijoita eri maista, mutta se on hyvin vaikeaa työtä. Itse olen tavannut Kiinan pääsyyttäjän, joka oli tälle asialle hyvin avoin, mutta sanoi, että hänen ei ole koskaan otettu yhteyttä äh, Afrikasta, vaikka niitä äh, väärennettyjä kiinalaisia lääkkeitä menee valtavia määriä Afrikkaan. Ja myös korruptiolla on tässä suuri rooli. Länsi-Afrikassa eräs presidentti valittiin uudelleen niiden varojen turvin, joita oli saatu siitä, että myytiin kadulla väärennettyjä lääkkeitä. Tämä kaikki mahdollistaa sen, että tämä lääkeväärännöskauppa on valtava uhka kansan terveydelle, mutta se on myös uhka oikeusvaltiolle, kun järjestäytynyt rikollisuus, joka tästä rikollisesta toiminnasta vastaa, vahvistuu ja rikastuu. Meillä on lääkeväärennöskauppaa kadulla, internetissä, lääkeväärennösten pakkaukset. Esimerkiksi Yhdysvalloissa alkavat soluttautua. Niissä esimerkiksi viimeinen käyttöpäivä on, on väärä. Näitä vanhentuneita lääkkeitä lähetetään muun muassa Yhdysvalloista latinalaiseen Amerikkaan tai Väli-Amerikkaan niin, että se viimeinen käyttöpäivä on väärännetty. Se on ihan normaalia toimintaa. No, neljäs toimintatapa, jota vastaan pitäisi käydä, ja haluan käyttää tämän tilaisuuden tässä hyväkseni puhua, puhuakseni tästä. Kiinnittäisin huomionne siihen asiaan, että eurooppalaisilla toimielimillä on tässä suuri vastuu. Ne ovat saaneet aikaan direktiivin, oikein erinomaisen direktiivin, joka standardoi ne lähestymistavat, joita Euroopassa on tässä asiassa käytössä, ja se kattaa kaikki aspektit. Tässä direktiivissä on mahdollisuus sille, että voidaan käyttää myös ö, muita, ö, muita toimijoita esimerkiksi laboratorioita, ja silloin totta kai tällaisen toiminnan leviäminen on entistä todennäköisempää ja, ja entistä helpompaa, ja tähän halusin kiinnittää huomionne. Eli meille tulee suuri rekka täynnä oikeita lääkkeitä, ja ne menevät Euroopan yhteisön johonkin jäsenvaltioon, vaikkapa idässä, ja siellä nämä jakelijat kierrättävät nämä lääkkeet varmistaakseen, että lääkkeet päätyvät takaisin länteen. Ja tässä hyödynnetään tätä eurooppalaista direktiiviä. Näitä lääkkeitä ikään kuin kunnostetaan tai, tai käsitellään jollakin tavoin ja sitten ne lähetetään takaisin Länsi-Eurooppaan. No jos ne ovat nestemäisessä muodossa, se onnistuu myös. Meillä on ollut Saksassa tapaus, jossa oli oikeiden lääkkeiden tällainen väärennetty tapaus, syöpälääke. Ja tätä lääkettä oli laimennettu niin paljon, että sillä ei enää ollut, sitä, sillä ei ollut enää mitään vaikutusta. Ja tätä myytiin ihan kunnollisessa saksalaisessa apteekissa. Meidän kotisivutamme irak.com voitte lukea näistä tapauksista. Tapauksia on ollut Tanskassa ja Suomessa joten Euroopan unionin toimielinten täytyisi nyt olla hieman vähemmän idealistisia tässä asiassa ja todella puuttua tähän kehitykseen, joka voi koskea ihan pian kaikkia eurooppalaisia valtioita. Vielä sitten, ja vielä seuraava. Eli miksikö tämä taistelu on sitten näin tehotonta? Hallitukset eivät ole asiasta kiinnostuneita. Olemme te kiertäneet viidessä eri maassa ja kukaan ei, ei oikeastaan siellä osannut esittää asiaan alueellisia toimenpiteitä. Tämä ei ole heille minkäänlainen prioriteetti. Mitään strategiaa ei myöskään ole, lainsäädäntöä ei ole. Ja kansallisessa lainsäädännössä on keskitytty vain immateriaalioikeuksien suojelemiseen, eikä ole otettu huomioon sitä, minkälaisia terveysvaikutuksia näillä lääkeväärännöksillä on. Kuten jo sanoin, nuo rangaistukset lääkeväärännöstapauksissa ovat naurettavan heikkoja. Tuomarit ja oikeuksien puheenjohtajat eivät tunne tätä alaa lainkaan, ja tässä taustalla toimii kansainvälinen rajat ylittävä rikollisuus. Lopuksi toteaisin, että lääkeväärännöksiin puuttuminen ei riitä. Meidän täytyy puuttua myös näihin merkkiväärännöksiin, sillä ne ovat vakava uhka kansan terveydelle. Kansallisen lainsäädännön on oltava tehokasta ja sen on katettava kaikki asiat. Tämä Medicrim-yleissopimus, se täytyy ratifioida kansalliseen lainsäädäntöön. Kansallisen lainsäädännön on, sisällytet, on sisällettävä oikeat määritelmät, tarkat määritelmät. Rangaistukset on määriteltävä riittävän äh, tiukoiksi ja myös näiden äh, rikostapausten tutkimista on helpotettava, samoin kuin on annettava välineitä oikeusjärjestelmälle puuttua näihin tapauksiin. Oikeuslaitoksen toimijoita on koulutettava, heidän on oltava motivoituneita 70-luvulla Ranskassakaan ei tässä asiassa toimittu kovin hyvin. Pidätettiin se diileri ja ostaja ja siinä kaikki. Mutta nyt yritetään jäljittää sitä rahaliikennettä ja katsoa, mistä nämä aineet ovat peräisin. Ja samantyyppistä asiaa tarvitaan nyt lääkeväärennöksiinkin kuin mitä huumekaupassa on. nykyisellä lääkevärennyskauppa on liian helppoa. Se on kansainvälistä toimintaa ja kansainvälisesti siihen pitää myös puuttua ja siihen tarvitaan rahaa. Köyhillä mailla ää, äh, ei ole varaa tällaiseen työhön ää, äh, tämän ilmiön vastaiseen taisteluun. On tärkeää, että tuo yleissopimus pannaan täytäntöön, tuo Medicrim-yleissopimus, ja kerronpa miksi. Meillä on sopimuksessa nyt alle 20 allekirjoittajaa ja sopimuksen ratifioinutta valtiota. Ja ongelmahan on se, että tarvitsemme lisää allekirjoittajia myös täältä Euroopasta. YKlla on toinenkin yleissopimus, UNTOC-sopimus ja myös Palermon sopimus. Ja tämä täytyy myös, myös panna täytäntöön. Se allekirjoitettiin Palermossa vuonna 2000 ja siinä annetaan keinoja yhteistyön lisäämiseksi kansainvälisesti. Ja sen on äh, ratifioinut 194 äh, valtiota ja se mahdollistaa kahdenvälisen yhteistyön kahden valtion välillä, joilla ei välttämättä muuta juridista yhteistyötä ole. Eli se tarjoaa tällaisen hyvin tarkan kehyksen, jonka puitteissa äh, voidaan tehdä työtä. Eli toinen toinen valtio voi tehdä tietopyynnön ja oikeusapupyynnön toiseen valtioon ja siitä ei voi kieltäytyä. Täytyy selittää, miksi pyyntö tehdään. Aiemmin vastauksena tällaisiin pyyntöihin on ollut hiljaisuus. Mitään yhteistyötä ei ole tapahtunut. Mutta nyt, kun tämä asia koskettaa lähes kaikkia maailman valtioita, niin tarvitsemme tätä yhteistyötä, tarvitsemme todistajia, jotka tulevat oikeuteen asti paikalle todistamaan näitä rikollisia vastaan. Ja tämä Palermon sopimus voi todella saada aikaan sellaisen tilanteen, jossa vaikkapa kolme järjestäytyneen rikollisuuden jäsentä ja syytettyä joutuvat oikeuteen ja heitä rangaistaan kunnolla vaikka neljän vuoden vankeustuomiolla ja he eivät eivät voi vedota tässä sitten enää esimerkiksi Palermon sopimukseen. Ja tällä tavoin päästäisiin rangaistuksiin, jotka ovat riittävän tiukkoja. Hallitusten täytyy siis ryhtyä toimiin tässä asiassa. Niiden täytyy toimia proaktiivisesti eikä ainoastaan reaktiivisesti. Täytyy kehittää strategia ja panna se täytäntöön. Ja meillä täytyy olla myös lainsäädäntöä, Täytyy ratifioida yleissopimus, kehittää modernia ja tähän asiaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja kehittää myös tuolta juridista yhteistyötä. Oma instituuttini on kehittänyt tähän modernin mallin, joka sitaateissa voi auttaa näitä afrikkalaisia valtioita kehittämään lainsäädäntöä joka, kuten ravintolamenu, kattaisi kaikki ne asiat, jotka sen on katettava, jotta pystytään taistelemaan tehokkaasti lääkeväärännyksiä vastaan. Annoin teille USB-tikun, muistitikun, jossa on englanniksi ja ranskaksi kuvaus tästä mallista ja kaiken tyyppisiä asiakirjoja myös mukana ja me olemme käytettävissä, jos toivotte yhteistyötä meidän kanssamme. Ja tässä se, mitä voimme tehdä tiettyjen afrikkalaisten valtioiden kanssa ja mitä jo olemmekin tehneet. Olemme tehneet yhteistyötä jo seitsemän afrikkalaisvaltion kanssa. Voimme tosiaan kehittää lainsäädäntöä siellä ja muuallakin maailmassa. Kiitos. <clears throat> Okay, thank you. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron jäsenille. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Ja olen varma, että taistelu merkkiväärennyksiä vastaan, se on varmaankin ollut monen maan myös sitten kansanterveyttä. Yksinkertainen kysymys vain tähän näin. Olisiko ehkä nyt aika investoida, voi olla pelkästään riippuvaisia ulkoisista lääkkeistä, että pitää investoida paikalliseen kehitykseen myös niissä maissa, joissa näitä lääkkeitä Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Herra Venta, olkaa. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä, teitä tästä esityksestä. Lyhyt kysymys. Lääkeyhtiöiden rooli, kuinka he tähän suhtautuvat näin dokumentin, joka käsit... Siellä oli yritys, jolla on toimipaikka, päätoimipaikka Euroopassa, mutta kuitenkin varsinainen toiminta Intiassa. Korruptio on, on myös rajat ylittävä ongelma ja se saattaa johtaa siihen, että lääkkeillä on eri hintoja ja lääkkeitä tuotetaan muualla, jotta voi kunnissamme teidän esityksenne pitäisi näyttää monissa valiokunnissa. Ei tässä puhuta vain lää- vain lääkkeiden saatavuudesta ympäristöstä vähän kehittyneissä maissa. On muistettava, että terveydensuojeluun ja hoitoon, mutta toisaalta nämä maat, joihin tuotamme apua, toimittavat meille lääkkeitä. Tämä on hyvin monisyinen ongelma nämä asiat, joista täällä puhumme, pitäisi kyllä kattaa kaikki valikunnat. Kiitoksia. Kuka asiantuntija haluaa puhua ensin? Hetkinen, onko komissiolla tähän kommentoitavaa? My name is Jan. Juuri Gentilini mainitsemat asiat täällä myöskin. Kiitos esityksestä tässä, tästä aiheesta. Aliarvoista, halpoja tai kalliita lääkkeitä, geneerisiä tai mitä tahansa. Eli teolliset tekijänoikeudet eivät ole tässä niinkään se laaja ongelma, erilaisia tilanteita, joissa on kanssa vaikka malaria tai tuberkuloosilääkkeitä, antibiootteja, nämä ovat talouksille, kun ne kasvavat. Ja se onnistuu vasta vähän paremmin kehittyneissä talouksissa, mutta ei se tarkoita sitä, ettei meidän pitäisi kiinnittää asiaa huomioon, sitten ilmoittaa haittavaikutuksista ja näin voidaan lääkevalvontaa rakentaa maan järjestelmään mukaan. Alueellinen yhteistyö mainittiin täällä myöskin hyväksyntämenettelyn harmonisointi teknisten asiakirjojen avulla. Eli tässä voidaan sitten tehokkaasti säädellä. Täällä myöskin hyväksyntämenettelyn harmonisointi teknisten asiakirjojen avulla. Eli tässä voidaan sitten tehokkaasti säädellä sitä, että lääkkeiden saatavuus on kaikkien kolmansien maiden kanssa tehtävien sopimusten osa Toinen asia on sitten, että EU rahoittaa suoraan lääkkeitä kehitysmaissa. Me tiedämme, että ainakin miljardia niiden, niin näissä aloitteissa käytetään noin 50 prosenttia sitä varoista kaikkien köyhimpien maiden tukemiseksi. Eli meidän pitää Tietenkin OECD ja muut tekevät tarkastuksia, että tämä tapahtuu myös tehokkaasti. Tietenkin nämä kilpailutetaan myöskin maailmanlaajuisella tasolla, mutta haluan myöskin humanitaariselta puolelta todeta, että tässä on tietenkin tietty mm, sekoitus niistä maista, jo- joilla on jo tämän tällainen lääkevalmistustoiminta, jotenkin haluttiinkin käydä. Ja sitten pitää löytää myöskin asia EU-lähettäisiä ohjelmia, joilla voidaan katsoa paikalla olevia ongelmia. Alors je vais, je vais répondre. Vastaan e, omalta osaltani ja Leroa pian myös. Aivan ensiksi haluaisin sanoa jäsenelle täällä, että ihannehan olisi se, että lääkkeet tuotettaisiin paikan päällä, mutta kaikki yritykset, joita viime aikoina on tähän suuntaan tehty, ovat johtaneet epäonnistumisiin. Nyt olisi taivutettava ensin yleinen mielipide tähän tämän asian taakse, koska sairaat epäilevät omassa maassaan tuotettuja lääkkeitä. He haluavat tuontilääkkeitä. Tunnen potilaita, jotka lähtevät Mauritaniaan ja Dakarin, joita pidetään parhaimpien oikeiden lääkkeiden tuotteinen menevät sinne niitä hakemaan, tai, to, ja, tai Ranskaan tai Eurooppaan, Italian tai muualle. Sieltä haetaan omat lääkkeet. Mainitsemanne tilanne on ihan ihanne tilanne, mutta olemme siitä vielä kovin kaukana. Paikan päällä on väärien lääkkeiden tuotantoa, kyllä. Haluaisin muistuttaa siitä, että, että väärinettyjen eh, lääkkeiden tuottajat ovat lähinnä aasialaisille. Kiina ja Intia ovat eh, tärkeimmät eh, väärien lääkkeiden tuottajamaat. Muistutan myös siitä, että kaikki vaikuttavat aineet, joita lääketeollisuudessa käytetään, valmistetaan näissä maissa. Ne pystyvät näin ollen valmistamaan aivan parhaita tuotteita ja, ja, ja myös samanaikaisesti tarjoamaan halvemmalla väärennettyjä lääkkeitä. Tämä on todella hyvin merkittävä ja vaikeasti ratkaistava ongelma mikä teidän kysymyksen nyt mahtoikaan olla. Herra löi Ruovastaa teille kuitenkin, mutta totesitte, muistuttiitte siitä, mitä Euroopan unioni teki. Olen näistä aivan yhtä mieltä ja siitä iloinen, mutta tulokset kentällä ovat vielä järkyttäviä. Tämä maailmanlaajuinen säätiö, johon viittasitte, tai tämä rahasto, johon viittasitte, jonka kanssa olen itsekin tehnyt työtä, jos nyt pyydettiin siirrettäisiin tilein, tilejä sieltä, niin sieltä täytyisi kyllä yllätyksiä. Me tiedämme, että kerätyt varat eivät kokonaan tule käytetyiksi vuosittain ja niitä pääomitetaan. Se on tällaisessa nykytilanteessa aivan sietämätön tilanne. Meillä on maailmanlaajuinen varasto, varasto, jolla on sääntöjä, joita kyllä noudatamme, mutta niiden takia monet maat, jotka tarvitsevat lääkkeitä, eivät eivät niitä saa käyttöönsä United, jota ette kai että sillä on sama rooli ja välillä se onnistuu, mutta myös epäonnistumisia tapahtuu. Minun mielestäni olisi kyseenalaistettava kaikki se, mitä teemme. Meidän tavoitteenamme pitäisi olla se, että saadaan aikaan todellisia tuloksia kentällä. Lääkkeitä eikä heillä ole rahaa ostaa niitä, ei eikä heillä ole myöskään paikkaa, mistä ostaa näitä. Siellä ei ole maaseutualueilla mitään apteekkeja. Emme voi syyttää väestöä siitä, että, että ihmiset ostavat väärennettyjä lääkkeitä. He ostavat mitä heidät tahto on pohdittava ja taistelun on ryhdyttävä. En haluaisi, että tässä nyt kuitenkaan näitä väärien lääkkeiden kauppiaita, näitä pienimuotoisia kauppiaita tuomittaisiin, eivät he ole syyllisiä. Se on hänelle ainoa tapa selvitä. Voisivat löytää muunlaista elinkeinoa kuin väärännettyjen tuotteiden kauppa. Ja annan nyt puheenvuoron Lyrualle, niin hän voi käsitellä muita näkökohtia. Kiitoksia professori. Lääkkeiden tuotantokysymys paikan päällä, se on todella ajankohtainen. Olemme selvittäneet, että se ei oikein toimi, väärennöksiä. Eli kirurgit laittavat rahaa jo siellä leikkaussalissa omaan taskuunsa tästä koko operaatiosta ja näistä lääkeväärännöksistä. Esimerkki siitä, mutta Euroopan unionin toimielinten täytyy tukea sitä. Kaikkien on tehtävä oma osansa. Euroopan unionilla on tässä, eivät valmista näitä lääkeväärännöksiä, Euroopassa ongelmana äh, eivät ole laboratoriot, vaan nämä jakelijat. Jälleen tämän äh, ja Mauritaniassa, pienessä maassa, äh, niitä on vielä paljon paljon vähemmän, eli näet niin, että pystyvät varmistamaan oman lääkeväärennöstuotantonsa. Tällä hetkellä yritetään kehittää tietoisuutta suurissa järjestöissä ja säätiöissä näistä laboratorio- niin, laboratorioista vielä sanon yhden asian. Jos ajatellaan, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, laboratorioissa tuotetaan hyvin halpaa C-hepatiittilääkettä, ja nämä, nämä laboratoriot panttivangikseen. Ja yksi päivittäin otettava pilleri maksaa tuhat dollaria. Eli sellaisessa maassa kuten Egyptissä 50 prosenttia väestöstä kärsii C-hepatiitista. No, luuletteko, että egyptiläiset pystyvät sijoittamaan tämän, tällaisen summan irti kaikki se raha, mikä sieltä lähtee? Tällaisia amerikkalaislaboratorioita on, jotka aiheuttavat tämän tyyppisiä ongelmia. Ne, ne nostavat hinnat aivan poskettomiksi. Haluaisin kiinnittää huomionne myös verkossa myytänä heroiniin verrattavasta lääkkeestä, fentanyylistä. Ja fentanyylin käyttö on räjähtänyt käsiin maailmanlaajuisesti. Ja sitä tarvitaan olemattoman pieni määrä, jotta se on jo tappavaa. Ne ovat hyötyä näistä markkinoista täysillä. Minä halusin todeta sen, että fentanyyliä myydään internetissä. Siellä markkinat ovat mahtavat. 95 prosenttia näistä netissä väärennettyjä lääkkeitä myyvistä yrityksistä on osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Nämä, hum, nämä lääkeväärennöksiä lähettelevät tahot laittavat yhden tällaisen laastarin tai jonkun muun kirjekuoreen, jotta se paino jää alle sen rajan. Ja verkkokauppa on räjähtänyt. No, Ranskassa meillä on hyvä sosiaaliturvajärjestelmä, mutta internet tarjoaa suoran ikään kuin pestä omat kätensä tästä kaupasta Yhdysvalloissa. Lääkkeet ovat todella kalliita. Siellä syöpälääkkeitä myydään netissä. Ja tämä netin käytön kehitys tähän asiaan on sellainen asia, johon Euroopan parlamentti voisi puuttua. Nyt varmasti tuli käsiteltyä suurin osa. Laittu Thank our experts for their... Kiitokset asiantuntijoille hyvistä esityksistä ja vastauksista. Olen edustaja Ventan kanssa samaa mieltä siitä, että myös muiden valiokuntien tässä parlamentissa olisi syytä tutustua tähän asiaan. Hyvä, kiitoksia. Siirrytään sitten eteenpäin esityslistalla. Ja tässä on Lula Sanchezin asia. Hän esittelee tämän kohdan ja täällä pitäisi olla paikalla myös Médecins Sans Frontierin edustaja, Lääkärit ilman rajoja järjestön edustaja. Lola, please, you can start. Lola, ole hyvä, voit aloittaa. In time for them to sit. Sitä mitään 9. marraskuuta 2016 TRIPS-konferenssissa EU edustajat totesivat. Tuolloin keskusteltiin YK on korkeatason paneelin eh, tuloksista. Se on tämän suullisen kysymyksen aihe. Euroopan unionin edustaja sanoi, kansanterveyksien välillä on e- e- epäjohdonmukaisuuksia. Komissio ei ole yhtä mieltä tästä. Komissio tunnusti kyllä, että on, on rahoituksen puutetta ja e- erityisasiantuntijoista puutetta ja lääkkeistä, mutta he koskaan todet, todennut, että paneeli pitäisi käsitellä asioita holistisesti ja näin osallistua lääkkeiden saatavuuteen koskevaan keskusteluun arvokkaalla tavalla. Nyt ei kuitenkaan meistä vaikuta siltä, että holistisesti olisi tätä harjoitettu kyynisesti on kokonaan. Se tapa, millä nykyään tulkitaan tekijänoikeuksia ja kaup- näissä kauppasopimuksissa ei sovi yhteen näiden tuotteiden kanssa. VTOssa todettu, että Euroopan unioni on sitoutunut tekemään työtä oikeuksien perustuvan siitä, että nämä päätelmät, joihin meidän pitäisi olla sitoutuneita, vaativat kohdassa 18, että olisi erotettava toisestaan kehityksen ja tutkimuksen kustannukset ja, ja lääkkeiden kustannuksen olisi myös huomioitava teknologian siirto Euroopan unionin maista kehittyviin ja tota, että taattaisiin muun muassa edulliset lääkkeet. Vaikka komissio vakuutti TRIPS-konferenssissa, TRIPS että Euroopan unioni takaa, että sen vapaa kauppasopimukset ovat johdonmukaisia Dohan julistuksen mukaan ja tietoa. Se, että tässä oli Tämä komissio on jälleen viime neuvottelukierroksella puolustanut kaikkein tiukimpia tekijänoikeuksia, kuten lisää patenttisertifiointeja ja eksklusiivisuuskausien pidentämistä. Tämä neuvoston vaatimukset vuodelta 2016. Siinä pyydettiin, että katsottaisiin millaista haittaa näillä suojatoimilla tekijänoikeuksien alalla on eri maille ja missä on poliittinen johdonmukaisuus, kun ajatellaan Euroopan unionin sitoumuksia kestävän kehityksen, erityisesti geneeristen lääkkeiden vieminen kehitysmaihin, alhaisen keskitulon maihin, suuresta tuottajamaista, Kiinasta, Intiasta. Geneeriset lääkkeet on siellä ainoa tapa äh, pysyä hengissä. On kyllä lupailtu kansanterveyttä ja muuta hyvää, mutta hälytyskellot soivat ja tämä osoittautui, kun viime aikoina saimme käsiemme Euroopan unionin TRIPS-lausunnon viime lokakuulta. Tuossa kokouksessa geneeristen lääkkeiden näistä Euroopan unionin vapaakauppasopimuksesta Brasilian valtuuskunta esitti komission tapauksessa, jossa geneerisiä lääkkeitä kuljettavat la- laivat pidätettiin ja sisältökin konfiskoitiin Euroopassa satamissa kumppaneina on ollut maita, jossa, jossa, on, ollut, jossa on oikeastaan hyötyjinä ollut vain yksityiset sijoittajat – Olisi hienoa keskustella mahdollisesti avoimen lähdekoodin investoinnista ja, ja muista mahdollisuuksista. Tarvitaan myös avoimuutta kliinisiin tutkimuksiin ja, ja moniin muihin. Kuten totesin, oikeutus. Onko komissio kertoa, millä tavalla Euroopan unionia edustava valtuuskunta OECDssä, VIPOssa, neuvotteluissa tai muissa foorumeissa, miten se ottaa huomioon demokraattiset oikeutetut vaan demokraattisia toimia se on toteuttanut ja, mi- ja mihin järjestöihin se on ottanut huomioon yhteyttä. Haluaisimme tietää, ketä te oikeastaan edustatte. Kiitoksia. Okei. Okay. I hope that there is somebody from the Kiitoksia. Toivottavasti joku on nyt sitten komissiosta paikalla vastaamassa näihin kysymyksiin, mutta sitä ennen meillä on paikalla asiantuntija Dimitri Enikel, lääkäri, ilman rajoja järjestöstä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Van Rijn. Kiitoksia, puheenjohtaja Väyrynen. Kiitoksia, että annatte meille tämän korkeatason paneelin prosessista vähän ajan tasaista. Tämä lääkkeiden saattuvuutta koskeva kampanja alkoi vuonna 1998, että päästäisiin päästä kehitysmaivuosina innovatiivisten käsittelyjen eh, korkea hinta, vaikka hepatitti C ja muiden, eh, muiden perästä vielä 15 tuki sitä, että pankin muun perustetaan korkean tason työryhmän lääkkeiden saatavuutta koskien, jossa annetaan suosituksia, että voidaan poistaa politiikan epäjohdonmukaisuuksia pois ottaa huomioon kiksen oikeudet, kansainväliset ihmisoikeudet. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun pääsihteeri kuitenkin tai mikään muu on kiinnittänyt huomioon tähän, että saatavuus on suuri ongelma. Ja tarvitaan innovaatiota sekä, sekä teknologian ja tuottajien ja diagnostikan kannalta myös tietenkin suojata lääkityttöjen osalta, mutta taas sitten ihmisoikeussitoumukset toisaalta pääsy lääkkeisiin ja myöskin sitoumukset, jotka on tehty YK kestävän kehityksen sitoumuksen puolelta vuonna 2013, jossa turvataan terveyteen. Paneelin raportti 2016 ja rokotteiden korkea hinta estää kehittyvissä maissa, mutta myöskin Euroopassa ja OECD-maissa pääsyä lääkkeisiin. se, että puuttuu teknologiaa ja innovaatioita, se tietenkin estää myöskin, myöskin estää sen, että ja maailmanlaajuista hallintaa lääkkeiden saatavuuden osalta. Repo, raportti. Entinen pääsihteeri pankki ki tuki sitä, joka rohkaisi, että kaikki sitoryhmien pitäisi katsoa sen velvoitteita, jotta pitää löytää oikea nyt EU-maat, Itävalta, Belgia, Kreikka, Luxemburg, Alankomaat, Espanja ja Portugali myös. He ovat monissa poliittisissa yhteyksissä tukeneet sitä myöskin ihmisoikeusneuvostossa ja maailman terveysjärjestössä. Korkeatason paneelin velvoitteet avoimuuteen joissakin biometrisen talouden, lääketieteen maissa on otettu huomioon nämä raportin suositukset. Jäsenvaltioiden eri kannat on johtanut siihen, että EU ei ole kuitenkaan tehnyt mitään rakentavaa uutta lähestymiseen mietinnölle EU-vaihtoehdolla, kuinka parantaa lääkkeiden saatavuutta, kuten ENVI-valiokunta tuki sitä, ja komissio ja jäsenvaltiot. Todettiin siinä, että ei todeta tarpeeksi täytäntöön näitä paneelin suosituksia. Ja tässä tämä, tämä tuki myöskin Työryhmä järjesti myöskin paneelikeskustelun, kuinka voidaan parantaa lääkkeiden saattavuutta. Tämä perustuu YK-paneelin tietoihin. Näin voidaan kansainvälisellä EU-tasolla parantaa lääkkeiden saatavuutta. MEPit tukivat raporttia ja sen suojelmuudesta ja uuden tyyppistä tutkimuksesta. Monista näistä raportin asioista on oltu keskusteltu ja alettu panemaan täytämään, täytäntöön kansallisella tasolla, kuten monet näistä tutkimuksista. Siihen tarvitaan uusia normeja ja strategioita, jotta innovaatiot voivat tukea, kuten IVEllä Terveysjärjestön johtoryhmä keskusteli tästä näin. Ja EP pyysi heidän sihteeristöä antamaan tiekartan, että voidaan katsoa, WHO on työtä lääkkeiden saatavuudesta vuonna 2019 2003 jotta se on aiheena kehittyneen maiden osalta. Tänä vuonna kaikki maat ovat sopineet, että se on prioriteettiasia. Monet kehittyneet maat, erityisesti eurooppalaiset maat, ovat ottaneet esille lääkkeiden saatavuusasiat, haasteet esille ja pyytäneet VOn pääsihteeriä katsomaan asiaa takana. Monet jäsenvaltiot, Portugali erityisesti, on puhunut korkean tason, raporti, tason työryhmän raportista ja monet jäsenvaltiot ovat myöskin puhuneet sen suosituksista, kuten Alankomaat. Eli pitää ottaa huomioon myöskin tämä on Vähän ristiriidassa taas komission kannan kanssa, jossa patenteista vuonna 2017. Indonesian hallituksen pohjalta tehtiin tässä, ja pysyvä komitea pyyti katsomaan alustavasti YK terveyspaneelin tavissa, koska se ei ole myöskään komission omien tutkimusten mukaista, joita ovat tehneet aiheesta, jossa puhutaan siitä, että pitää saada myöskin teolliset tekijät mukaan, kun, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Ja tällä hetkellä komissio kuitenkin katsoo teolliset oikeuksia enemmän tärkeänä tässä yhteydessä. Myöskin komissio on korkeatason paneelissa katsonut tätä, ottanut esille monia jäsenvaltioiden edut. He pyrkivät alentamaan sitten lääkkeiden hintaa, että jossa on muutamia poikkeuksia ja rajoituksia patenttioikeuksia. Siis patentit ja terveys. Neuvottelut jatkuvat 2018. Lopuksi vielä. Raportin päätelmät ja suositukset antoivat tärkeää osviistikan osalta kaikkialla, kaikille potilaille maailmalla. Lähivuosina onkin uusia mahdollisuuksia katsoa lääkkeiden saatavuutta ja tehdä uudistuksia paikallisia EU-neuvotteluihin e ja kansan, maailman terveysjärjestelmän foorumeissa ja muissa foorumeissa. Tarauksista liittyen vuonna 2018 ja sitten myöskin 2019. Tarvitaan komissiota ja kaikki jäsenvaltiot rakentavampaan ja kunnianhimoisempaan rooliin globaalilla tasolla, kun katsotaan innovaatioiden käyttöä lääkkeissä. Se on tärkeää myöskin, että tehdään laaja, kaiken kattava strategia vuoden 2030 kestävän kehityksen agendan mukaisesti. Tämän takia me tuemme tämän valiokunnan kiinnostusta mietin lausuntoon ja pyydämme parlamenttien jatkemaan myöskin sen nopeaa täntöönpanoa EUn tasolla ja kansainvälisellä tasolla. Erityisesti pitää taata se, että e EU on juuri lääkkeiden patenttien osalta. Ja luodaan näin uusia innovaatisia malleja, jotka takavat sen, että saadaan myöskin TK-investointia näihin aiheisiin. Kiitoksia mielenkiinnosta. Thank you, Mr. Eunikel. Kiitoksia. Halusiko joku jäsen käyttää puheenvuoron? Cecil, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä tiedosta. Tiedän, että tämä on hyvin arkaluontoinen sektori, ja uskon, että se on paras malli niin, että voitaisiin löytää ratkaisu moniin niihin tilanteisiin, joihin näistä tilanteista kärsivät ihmiset joutuvat. Nämä monissa hallituksissa Euroopan unionissa ja muissakin maissa. Ja uskon, että, että tässä on muistettava myös demokratian puolesta taistelu ja toimet sen eteen ja hyvän hallinnon edistämä. Monissa näistä maista e, e, e, tämä tilanne tulee olemaan ikään kuin hätätilanne jatkuvasti hyvin monissa maissa eh, ongelmat ovat eh, rakenteellisia ja koskevat sitä, että saataisiin kaikki eh, sektori toimimaan ja ensin on vaikea tehtävä. Sitten lopuksi haluaisin korostaa vielä sitä, että olisi ehkä huomioitava tietty asia. Uhrit ovat jo sinänsä haavoittuvia, he ovat sairaita, useimmiten he ovat työmarkkinoiden ulkopuolella Kyseessä ei, ei ole sää. Ne, nämä haavoittuvat e- ihmiset joutuvat kaksinkertaisesti kärsimään, jos ovat naisia tai lapsia. Näemme Etelä-Afrikan tapauksen siellä HIV kärsivät naiset eivät saaneet lääkkeitä, koska heillä ei ollut mahdollisuuksia ostaa niitä eikä palkkaa, eikä heillä ole varaa hoitaa itseään. Tämä on ehkä enemmän huomio, mutta myös pyyntö, että eikä palkkaa, eikä heillä ole varaa hoitaa itseään. Tämä on ehkä enemmän huomio, mutta myös pyyntö, että otettaisiin aivan etulinjalle haavoittuvat henkilöt, naiset, lapset ja... Kiitos. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Nyt annan vuoron komissiolle. Esitelkää itse, olkaa hyvä. Kiitos parempi saada paikalle kauppa-asioiden pääosaston edustaja. Minä tulin tänne sen vuoksi, että komission jäsen Bienkovska vastasi parlamenttikysymykseen 8. kesäkuuta viime vuonna. Se oli tuo kysymys, jonka edustaja Sanchez esitti tuossa ja siitä syystä minä olen täällä eikä joku kauppa pääosaston edustaja, mutta yritän kuitenkin vastata kysymyksiinne mahdollisimman